Hyvät naiset, hyvät herrat, aloitamme tämän iltapäivän istunnon kokouksen. Tämä on avoin kokous yleisölle, yleisö, joka on kiinnostunut asiasta, jolla on fyysisesti mahdollisuus jopa istuutua. Olette tervetulleita, jos te ette löydä vapaata paikkaa. Jos te haluatte seistä tai jaksatte seistä, niin kaikin mokomin. Mutta toivon, että olette vaiti, että kaikki olisimme hiljaa, ainoastaan se henkilö, jolle puheenjohtaja antaa puheenvuoron. Tämän iltapäivän istunto on varsin tärkeä. Se välitetään äh, internetin välityksellä koko maailmaan. Koko maailma voi siis seurata tätä Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan tämän iltapäivän istuntoa. Eli me kaikki palailemme lomilta. Tämä voi lohduttaa meitä, jos, tai niitä, jotka ajattelet, että lomalta paluu tuli liian aikaisin, mutta haluan teitä lohduttaa nyt kuitenkin, että tämä on hieno tilaisuus aloittaa työskentely. Ja toivotan teidät kaikki tervetulleeksi nyt loppukesästä alkusyksystä. Tänne erityisen tervetulleeksi toivotan uudet jäsenet. Ja he saavat tästä erittäin hyvän oppitunnin budjettiasioista ensimmäisessä kokouksessa. Meillä on avajaisistunto. Me aloitamme koulun niin kuin belgialaiset lapset ovat tänään aloittaneet koulunsa. Meillä on varsin työntäyteinen ohjelma. Luotan tukeenne ja apuunne, jotta säilymme tahdissa ja pääsemme loppuun aikarajojen puitteissa. Iltapäivän ohjelma on varsin tiivis. Meillä on aika huomattavan työntäyteinen asiakirjakokonaisuus käsiteltävänä. Meillä on te olette varmasti löytäneet Kobu Newsin asiakirjat muun muassa. Meillä on myös ö, tiedotusosaston laatima julkaisu parlamentin yleisosa, yleispääosastolta. Meillä on sieltä toukokuun 17. päivältä anteeksi, ensi vuoden toukokuun 7. päivälle. Ja me siis suuntaamme katsemme sinne, kun laadimme tulevan kauden budjettia. Minä toivotan erityisen tervetulleeksi herra Semetan. Me kuulemme kohta häntä, kun hän esittäytyy meille tässä kuulemistilaisuudessa ja samassa yhteydessä toivotan tervetulleeksi talousarvevalvontavaliokunnan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa tervetulleeksi. Toinen heistä ei päässyt tulemaan, herra Liberatski, herra Jean-Pierre Odi, toivotan heidät tervetulleeksi. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Se on toimitettu teille 27. elokuuta. Jos siitä ei ole huomioita. Voimme tulkita että siten, että se, on, että se on hyväksytty tämän esityslistan mukaisesti iltapäivän istunton keskittyy herrassa käytävään keskusteluun, vuoropuheluun. Sen jälkeen Laslo Surjan on meidän esittelijämme. Hän kes- esittelee meille talousarvioesityksen 2010. Teille on jaettu sitä koskevat asiakirjat. Sen jälkeen meillä on keskustelu, jota vetää herra Mankka. Hän on esittelijä. Se on myös Euroopan parlamentin talousarvioesitystä koskeva mietintö. Herra Gianni Pitella, meidän entinen kollegamme tästä samaisesta valiokunnasta, nimettiin eilen parlamentin puhemiehistön varapuhemieheksi budjettia vastuualueenaan. Hän tulee tänne pääsihteerin mukana tänä iltapäivänä esittelemään meille puhemiehistön näkemyksiä ajattu tästä. Se on uusi puhemiehistö, joka sai loppusilauksensa siis eilen iltana. Eli meillä on mainio tilaisuus kuulla heidän ensimmäiset näkemyksensä asiasta. 18.30 meillä on koordinaattoreiden kokous. Ja huomenna aamulla me jatkamme kello 9.00 kuulemistilaisuudella. Siinä keskitytään erityisesti myrskyyn, joka koetteli Ranskan lounaisosia ja keskustelemme solidaarisuusrahastosta. Ja Jutan avulla me keskustelemme näistä <clears throat> asioista, jotka vo, muutosehdotuksista, jotka voimme joko hyväksyä tai hylätä. Sitten meillä on äh, Kobu News. Se on jaettu mm, 18 eri kielellä. Se vastannee tämän valiokunnan kielikoostumusta. En palaa sen tarkemmin äh, siihen nyt sen enempää päivämääriin, annettuihin päivämääriin tai tutkimuksiin, tutkimustyöhön, joista puhutaan tyhjentävämmin Kobu News-julkaisussa ehdotan, että siirrymme välittömästi esityslistan seuraavaan kohtaan, joka on pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista 23. kesäkuuta 2009. Se oli siis meidän edellisen parlamenttimme viimeinen kokous ja sitten oli tämän nykyisen parlamentin ensimmäinen kokous 21. heinäkuuta. Jos ei näihin ole huomauttamista tämän iltapäivän istunnon loppuun mennessä tai huomisen aamupäivän istunnon loppuun mennessä voimme tulkita, että nämä pöytäkirjat ovat tulleet hyväksytyiksi. No niin, sitten voimme siirtyä kohtaan neljä. Keskustelu komission jäsenehdokkaan herra A. Semetan kanssa. Te, hyvät kollegat, varmasti muistatte, että Rauha Krivalskaite, joka oli budjetti asioista vastaava komissaari 2004. Hän oli ehdolla Lituan, Litoan kansan äänestettävänä ja hänet valittiin loistavalla äänivyöryllä presidentiksi ja sen jälkeen on siis käynnistetty kes- ehdokasasettelu ja Semeta on ollut Liettuan hallituksen talous- ja valtiovarainministeriönä. Hän on nyt eh, siis jäsenehdokkaana. Meillä on täällä vähän erikoislaatuinen tilanne. Hän ei ole ainut tässä tilanteessa meillä on kaksi muuta komissaariehdokasta, jotka joutuvat käyvät samanlaisen keskustelun parlamentaarisen valiokunnan kanssa. Tämä on vähän erityislaatuinen tilanne sen takia, koska tässä on kyse siitä, että meidän pitäisi pystyä arvioimaan ja vahvistaa neuvoston tekemä valinta. Eli eli Baros, puheenjohtaja Barosson johtaman komission asettama ehdokas. Meidän pitäisi hyväksyä nämä komissaariehdokkaat, siis nykyisen komission mandaatin loppuun asti. On kyse siis vain öö, nykyisen komission mandaattikauden loppuun asti oleva toimikausi. Eli tässä on kyse ylimenokaudesta kun on kyse tietyn toimikauden loppuviemisestä, mutta tokihan se edellyttää yhteisiä neuvotteluja 2010 talousarviosta, niin komissio on päättänyt, että ei pidetä mitään virallista kuulemistilaisuutta, niin kuin on ollut tapana tähän päivään asti. Uuden komission virkakauden alussa klassista hearing ei ei siis tähän sovellu, vaan tässä on kysely kyseessä keskusteluvuoropuhelu jäsenehdokkaan kanssa. Me olemme lähettäneet kirjallisia kysymyksiä hieman muodollisessa mielessä herra Semetalle. Hän on vastannut meille ja vastaukset on toimitettu eteenpäin, ne on toimitettu teille. Ja sen takia ehdotankin, että me nyt käymme suulliseen esittäytymiseen ja esittelyyn. Hän itse kertoo, miten hän näkee tulevan mahdollisen virkansa, toimikautensa, miten hän aikoo toimia siinä. Ja, sen, ja minä ehdotan, että sen jälkeen käymme lyhyen keskustelun, vuoropuhelun, ja kun on kyse, jos ajattelemme, ajattelemme tämmöistä yksinkertaista menettelyä, voimme soveltaa tätä yhden minuutin puheenvuoromenettelyä, joka on tuttu täysistunnosta niille, jotka haluavat käyttää ihan lyhyen puheenvuoron. Mm, pitemmittä puhetta, herra komission jäsenehdokas Semeta, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin esittää alustava lausunton ja liettuaksi. Sen jälkeen vastaan kysymyksiinne englanniksi. Jos sallitte, aloitan käyttämällä äidinkieltäni liettua. Eh, monsieur le Président. Herra puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri kunnia osallistua tähän kokoukseen ja esittäytyä teille, suoraan valituille edustajille, jotka näinä vaikeina aikoina ovat valinneet työskennellä budjettivaliokunnassa. Se on äärimmäisen tärkeä alue ja edellyttää vastuunkantoa. Tänään Eurooppa on suuren haasteiden edessä. Olemme vakavassa talouskriisissä, sen mittakaava on sellainen, että yksikään sodan jälkeen sukupolvi ei ole sellaista kokenut aikaisemmin. Meidän täytyy auttaa haavoittuvimpia. Meidän täytyy jatkaa ja vahvistaa työtämme talous, talouden elpymisen hyväksi. Meidän täytyy arvioida uhkia ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotta voisimme estää toisen aallon tulemisen. Me emme saa menettää aikaa, me tarvitsemme välittömiä vastauksia. Huolimatta siitä, miten me keskitymme nykyiseen taloustilanteeseen, meidän pitäisi kuitenkin pitää mielessä myös se, että tämä kriisi ei ole pelkkä koettelemus. Se antaa meille myös mahdollisuuksia ja uutta vastuuta tulevia sukupolvia kohtaan. Siitä syystä meidän pitäisi käsitellä myös ilmastonmuutosta jo tänään, tänä päivänä, eikä pelkästään tulevaisuudessa, koska se saattaa olla liian myöhäistä. Meidän täytyy myös tehdä työtä energia-asioiden parissa. Meidän pitäisi rakenneuudistuksia saada aikaan, jotta voidaan saada kannustimia vakaalle kasvulle jatkossa. Tätä ihmiset odottavat ja nämä ovat myös Euroopan unionin painopistealueita. Minä uskon vakaasti, että uusi, uuden aikainen EU-talousarvio pyrkii muuttamaan Eurooppaa Euroopan kanssa. Minä olen vakuuttunut kokemusteni perusteella, että minä voin myös tähän osallistua itse. Suurin osa urastani on suoraan liittynyt kansallisen tason uudistuksiin. Minä toivon, että tämä kokemus on hyödyllinen myös Euroopan tasolla. Aktiivinen ensikäden osallistumiseni Liettuan lähentymisprosessiin EU-hun on antanut minulle sekä teoreettisia että käytännöllisiä tietoja poliittisista periaatteista, institutionaalisista puitteista, päätöksentekoprosesseista ja perinteistä yhteisössä. Minun tehtäväni valtiovarainministerinä ministerinä on antanut minulle mahdollisuuksia saada perusteellista tietoa Euroopan unionin talousarvion poliittisista ja teknisistä näkökohdista tehtäväni ovat antaneet minulle paremman ymmärryksen myös toimielinten välisten suhteiden merkityksestä. Minä noudatan tätä periaatetta ja haluan käydä rakentavaa vuoropuhelua parlamentin kanssa, koska itse olen myös hallituksen jäsen ja edustan omaa maatani neuvostossa. Totta kai olen saanut ensikäden kokemusta myös neuvoston työstä. Tämä kokemus saattaa olla sekin hyödyllistä toimielinten välisissä neuvotteluissa tai muussa yhteisessä työssä. Se edellyttää sekä kunnianhimoisia ajatuksia että rakentavia kompromisseja kaikkien taholta. 2010 talousarvio on yksi vaikeimpia ja kiireellisimpiä tehtäviä. Minä tiedän omasta kokemuksestani, että neuvottelut eivät ole koskaan helppoja, kun on rahasta puhe. 2010 talousarviosta käytävät neuvottelut ovat monimutkaisia. Eikä pelkästään siitä, mikä on talousarvion ala yleensä tai mikä on kulujen rakenne, vaan johtuen myös näistä nykyisen tilanteen vaikeuksista. Toisin sanoen ongelmista, jotka liittyvät julkistalouteen tai talousarviojännitteisiin jäsenvaltioissa. On hyvin todennäköistä, että tänä syksynä näemme edistystä Lissabonin perussopimuksessa ja mahdollisesti se myös tulee voimaan. Siinä tapauksessa Meille tulee uusia menettelytapakysymyksiä esille, jotka liittyvät uusien järjestelyiden käytännön tason täytäntöönpanoon myös talousarviossa uuden perussopimuksen nojalla. Ne täytyy ottaa mukaan myös tämän kauden lopulla huomioon. Kun oikeudellisen ympäristön tulee muutoksia, se edellyttää, että käytämme maalaisjärkeä ja joustavuutta, että emme vaarantaisi lopullista tavoitetta eli ensi vuoden talousarviota. Me tarvitsemme myös oikeaa tasapainoa sen välillä, että voimme täytäntöönpanna uusia määräyksiä, mutta saada aikaan myös jatkuvuutta. Tämä on koetinkivi myös poliittiselle kokemukselle ja kypsylle kaikissa toimielimissä budjettineuvottelujen aikana. Minä olen vakuuttunut, että me kyllä löydämme ratkaisukeinoja. Se on ainoa oikea ja vastuullinen toimintatapa tällä hetkellä. Kun meillä edessämme on merkittäviä haasteita talouskriisinkin takia, Eurooppa tarvitsee enemmän kuin koskaan uusi, hyviä uutisia, selkeää merkkiä poliittisesta vakaudesta, taloudellisen epävarmuuden vastapainona. Se, että talousarviosta saadaan sopimus menestyksellisesti ja ajankohtaisesti on hyvä uutinen ja merkki osoittaa, että EUn toimielimet ovat yksimielisiä, tehokkaita ja pystyvät keskittymään päätöksentekoon Tämä on ensimmäinen seikka. Toiseksi tämä sopimus antaa myös perustan EUn poliittisten painopistealueiden toteuttamiselle. Me olemme kuulleet jo yksittäisiä myönteisiä raportointia jostakin maista talouden osalta, mutta mielestäni talous on kuitenkin kansalaisten mielestä tärkein huolenaihe. Elokuussa tehty selvitys osoittaa, että joka kolmas kansalainen on huolissaan vakauden puutteesta, sosiaalisesta turvattomuudesta, työttömyydestä tai työpaikan menettämisestä. Taloudellinen taatuma ja siitä syntyvä jännite julkistaloudessa on yksi kaikkein kivuliempia kysymyksiä Euroopan unionin hallituksissa. On aivan selvää, että näissä olosuhteissa meidän täytyy antaa uutta pontta reaalitaloudelle. Se on kaikkein kiireisimpiä tavoitteita tulevassa talousarviossa. Jotta voidaan saada uutta pontta talouteen, me tarvitsemme voimavaroja ja kestävän pohjan toimenpiteille, jotka ovat mukana myös elpymissuunnitelmassa. Sen tarkoituksena ei ole pelkästään lieventää kriisin seurauksia, vaan luoda myös ehdot sille, että voidaan nopeasti saada aikaan elpymistä taantumasta ja näin edistää ja tukea rakenneuudistuksia, jotka ovat kriisin jälkeisen taloustilanteen pohjalla. Tämän lisäksi, jotta talousarvio täyttäisi tehtävänsä, meidän täytyy taata myös se, että Euroopassa meillä on teoreettisia mahdollisuuksia huomioitu myös talousarviossa ja niin, että ne toteutuvat myös käytännössä. Minun on nyt mielessäni se, että ei pelkästään osoiteta varoja tavoitteiden toteuttamiseksi, vaan että tarvitaan myös kannustimia, jotta varoja voidaan nopeammin käyttää ja ne menevät näin mahdollisille hyödynsaajille nopeammin ja tehokkaammin. Aika rientää, kun olemme tässä kriisissä. Ja näin meillä on myös siitä johtuen paljon haasteita. Ne, jotka hankkeita toteuttavat ja täytäntöönpanevat, tarvitsevat tätä tukea juuri nyt. Tämä täytyy ottaa huomioon ja siksi tarvitaan ratkaisukeinoja nopeasti, viipymättä, jotta voidaan nopeuttaa rahavirtojen siirtymistä lopullisiin käyttökohteisiin. Minä uskon, että meillä on jo keinoja tämän nopeuttamiseksi. Siksi minä teen kaikkeni, että näitä keinoja käytetään ja näin rahoitusmekanismit toimivat täyteen mittaansa. Tämän lisäksi minä olen vakuuttunut siitä, että meillä on edelleen voimavaroja käytössämme. Meillä on mahdollisuuksia vielä edelleen parantaa varainhoitoasetuksen määräyksiä. Niitä voidaan yksinkertaista ja taata, että löytyy tasapaino budjettikurin, vastuunkannon, läpinäkyvyyden ja yksinkertaisuuden välillä. EU-varojen hallinnon järkiperäistäminen, varsinkin ajatellen rakennerahastoja ja sääntöjen yksinkertaistaminen avun myöntämiseen ovat minun tärkeimpiä tavoitteitani ollut valtiovarainministerin ja voin kertoa, että olen pystynyt löytämään myös menestyksellisiä ratkaisukeinoja. Tämä olisi myös yksi tärkeimpiä tavoitteitani komissiossa työskennellessäni. EU-talousarvio-uudistuksen mahdollisuus on ainutlaatuinen historiallisestikin. Ja epäilemättä se edellyttää ammattitaitoa ja olisi merkittävä haaste myös minulle. Minä olen aina ollut muutoksen puolesta. Minä olen sitä mieltä, että rahoitusjärjestelmän uudistamisen pitäisi perustua nimenomaan lisäarvon periaatteeseen. Tämän myötä pitäisi päästä eroon niin kutsutusta just retourin ajatuksesta. Se ei ole yhteensovitettavissa talousarvion tehtävien kanssa, eikä ole yhteensovitettavissa myöskään itse yhteisön ajatuksen kanssa. Se on poliittisesti lyhytnäköistä se, mitä minä maksoin, haluan takaisin tai haluan takaisin, joka minulle kuuluu. Tämä pitäisi korvata sillä, sillä että arvioitaan talousarviota investointien kautta niin, että ne hyödyntävät Euroopan kansalaisia. Tämän periaatteen mukaisesti, eli halutaan korkealaatuista kulutusta ja tehokkaasti edellyttää, että me keskitymme investoinneistamme kaikkein olennaisempaan. Talouskasvu, työpokkien luominen, energiaturvallisuus EU-ssa – ilmastonmuutoksen vastaaminen, yhteisön vahvistaminen maailmanmittaluokan toimijana, ne ovat listan kärjessä. Vaikkakin keskustellaan myös talousarvion uudistamisesta, niiden pitäisi olla tärkeimpinä painopistealueina. Kun puhumme sitten talousarvion tulojen rakenteesta, niin per, perusperiaatteena pitäisi olla avoin järjestelmä. Aikaisemmin se oli vääristynyt poikkeuksien vuoksi ja korjausten vuoksi. Minun mielestäni me tarvitsemme yksinkertaisia, joustavia rahoitusmekanismeja. Maa, maailman muuttumassa nopeaa vauhtia. Kun tämä pidetään mielessä, meidän täytyy ajatella, miten talousarvio pystyy nopeasti vastaamaan muuttuvan ympäristöön, ja siksi tämä on meidän ainoa tehokas välineemme. On ymmärrettävä, että talousarvion uudistaminen ja sen sisältö ja aikataulu ovat kysymyksiä, jotka edellyttävät erillistä keskustelua. Minä toivon, että me saamme tilaisuuden käydä seikkaperäistä keskustelua tästä ja muistakin tärkeistä kysymyksistä, jotka liittyvät EUn rahoitusjärjestelmään. Minä olen valmis rakentavaan ja avoimeen yhteistyöhön, joka perustuu ymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa ja myös tämän valiokunnan kanssa. Tämän valiokunnan sanoilla on painoarvoa näissä tärkeissä asioissa, jotka määrittelevät eivät pelkästään taloustilannetta, vaan myös ylipäätään Euroopan tulevaisuutta. Minä toivon, että tämän päivän kokous luo perustan tälle yhteistyölle ja olen valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne. Kiitoksia huomiostanne ja ajastanne. Kiitos paljon tästä lyhyestä, mutta tiiviistä ja hyvästä oh- toimintaohjelmatekstistä. Kuten sanoin jo alussa, me annamme vain ensin puheenvuorot koordinaattoreille, jotka näin haluavat. Ei ole pakko. Herra oli, vaikutti jonkun verran jo kärsimättömältä. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Ei, olen hyvin kärsivällinen puheenjohtaja, mutta käytän äidinkieltäni koska olen sitä mieltä, että se on kaikkien Euroopan kansalaisten perusoikeus Euroopan toimielinten puitteissa, joten ensin haluaisin onnitella teitä siitä, että käytitte omaa äidinkieltäni ja minä jatkan nyt sitten unkariksi. Kiemelni a biztos azt a mondatát, hogy a józan észre kell támaszkodni. Tämä ehdotus, siis tämä, ähm, tässä puheessa tuli esiin, että meidän täytyy äh, luottaa järkeen. Äh, Esittelen vuoden 2010 budjetille järki tarkoittaa minulle myös sitä, että uusia tehtäviä varten me tarvitsemme uusia resursseja. Tässä komission yleensä meidän kumppanimme. La traduction est excellente, mais nous avons un, un bruit de fond. Le portugais aussi. Nyt on pieni ongelma Ranskan tulkkauksen kohdalla. Ranskan kopista kuului kovaa surinaa. Me haluamme mieluummin kuulla äh, herra Las- Laslon puhetta kuin Bachia, Bachin musiikkia, niin kaunista kuin se olisikin. Toivomme, että kohta pääsemme jatkamaan. I can try to, to go ahead. Voinko minä nyt yrittää jatkaa? Hyvä. Tehát én azt hogy a... Voilà, c'est réparé, ça marche. Merci. Azt remélem, hogy komoly partner talál. Toivon, että komissio on jatkossakin vakavasti otettava kumppanimme, kun yritämme löytää resursseja uusiin tehtäviin ja vastuualueisiin. Ja se, mitä sanoitte energiaturvallisuudesta, niin uskon, että Euroopan parlamentin edustajana uskon, että meillä tulee olemaan tässä asiassa vielä parempi yhteistyö komission kanssa. Eräs asia liittyy enemmän tulevaisuuteen, nimittäin oikeudenmukaisempi ja avoimempi tulorakenne budjetissa. Komission puheenjohtajan täytyy nyt käsitellä tätä asiaa menneisyydessä ja Uskon, että tulevaisuudessa tämä tulee olemaan suuri tehtävä. Ja Euroopan parlamentti haluaisi nähdä tuloksia ähm, tämän kysymyksen suhteen, koska me olemme kovasti puhuneet äh, tuloista ja tulorakenteesta, mutta nyt haluaisimme saada äh, jotain käsin kosketeltavia tuloksia ja sanoitte, että nopeita ratkaisuja on löydettävä moniin kysymyksiin. Tämä on nyt valtaisa ongelma e, myös parlamentille ja se koskettaa kaikkia Euroopan unionin toimielimiä, nimittäin että meidän on löydettävä nopeita vastauksia haasteisiin. Kaikki tavat, joilla voimme parantaa tämänhetkistä tilannetta, ovat tervetulleita. Sitten haluaisin onnitella teitä siitä, että käytitte äidinkieltänne esityksessänne ja myös siitä, että käytte muita kieliä. Ja kun on nyt kyse äm, äidinkielen käytöstä, niin me haluaisin onnitella slovakialaisia, koska tänään on heidän kansallispäivänsä. Kiitoksia. Hienoa, kiitos hyvä kollega. Me myös onnittelemme slovakialaisia kollegoja. Ja herra Semeta ymmärsi, että jos hän haluaa saada vihreätä valoa herra Surjanilta, hänen täytyy myös opetella Unkaria. Herra Färm on pyytänyt puheenvuoron. Eh. Kiitoksia. Kovasti oli Göran Färm, ruotsalainen edustaja ja nyt myös koordinaattori puolueen ryhmässäni. Ensinnäkin toivotan tervetulleeksi teidät parlamentti. Totta kai hauskaa nähdä teidät täällä, herra Semetta. Vaikkakin tiedän, että toimikausi on vain muutama kuukauden mittainen. Mielestäni on tärkeää ottaa esille jotakin poliittisia kysymyksiä. Minä olen tutustunut teidän vastauksiin ja kirjallisiin kysymyksiin, myös teidän ansioluetteloon paljon parempaa taustaa voida ajatellakaan, kun ajatellaan tätä taustaa, mutta jotakin poliittisia kysymyksiä, koska tässä ei ole aikaa hukattavana näissä asioissa. Nyt on kiire monissa tärkeissä päätöksissä. Ensinnäkin 2010 talousarviosta. Te puhuitte hyvin siitä, mikä merkitys on sillä, että voimme Euroopan unionissa taistella voimakkaasti kriisiä vastaan. Meillä on myös elpymissuunnitelma, European recovery plan, mutta rahoitus on poissa. Ja me tarvitsemme rahoitusta 2,4 miljardia, jotta voidaan elvytyssuunnitelma toteuttaa. Totta kai se on kaikkein tärkein kysymyksemme teille. Oletteko jo ehtinyt miettiä, minkälainen ratkaisu olisi? Onko komissio mitään ajatuksia siitä, miten voitaisiin ratkaista tämä ristiriita rahoituksen er, teidän ministeri kollegojenne ja Euroopan parlamentin kesken. Ei ole kyse pelkästään elvytyssuunnitelmasta, vaan myös uudesta esityksestä mikrorahoitustueksi, jolle ei silläkään ole rahoitusta, joka sekin on tärkeää. Toinen kysymys liittyy pitkän aikavälin näkymiin paremminkin, nimittäin jos ajatellaan puolivälin näkemystä rahoitusnäkymissä, tarkistamista rahoitusnäkymissä, parlamenttihan kesää Böken mietinnön hyväksynyt välitarkastelusta ja on erittäin tärkeää meille tietää, mitä te tästä ajattelette. Kripauskautte pääsi aika pitkälle valmisteluissaan, jotta esitys olisi voitu tehdä väliaikatarkastelusta. Parlamentin puolella me olemme moneen otteeseen todenneet, että meillä ei ole riittävästi rahoitusta ollut ulkopolitiikassa, nelosluokassa, ei ole riittävästi joustoa, Olemme törmänneet tavan takaa Galileossa ongelmiin, teknologiainstituutissa, food facilityssä, muissakin kysymyksissä. Nyt on kova kiire ja olisin kiitollinen, jos voisit jotain sanoa osittain aikataulusta, mitä komissio aikoo esittää ja milloin, kun on kyse välitarkastelusta. Tai voisitteko jotain sanoa vähän konkreettisempaa mitkä olisivat poliittiset painopistealueenne? Kiitos. Eh, merci, mon... Kiitos, hyvä kollega. Yhä olemme koordinaattorissa Salvador Garriga. No está. Eikö ole paikalla? Ei ole. No, sille ei voi mitään. Sitten Rova Jensen. Tack, herr Jamen, jeg vil som øh, ALDE-gruppens koordinator også sige... Kiitoksia. ALDE-ryhmän koordinaattorina haluaisin myös kiittää uuden komission jäsen ehdokkaan puheenvuorosta. Pidän tätä hyvin rakentavana näitä ehdotuksia, joita hän teki puheessaan. Kysymykset, jotka minusta ovat polttavia ovat samantyyppisiä kuin edeltävän puhujan kysymykset, esimerkiksi joustavuus EUn budjetissa. Se on todella polttava ajankohtainen kysymys ja viime vuosina olemme kyllä nähneet, miten komissio, erityisesti komission puheenjohtaja herra Barroso, mielellään haluaisivat reagoida nopeasti maailmantalouden muutoksiin. Ja hän on joutunut huomaamaan, että se ei ole kovinkaan helppoa. Koko järjestelmä on hyvin jäykkä. Eurooppalainen budjetti on sellainen, että se sopii hyvin monivuotisia ohjelmia varten, mutta kun on kyse siitä, että pitäisi reagoida yllättävään tapahtumaan, on käytännössä mahdotonta saada jotain aikaiseksi. Ja siksi meistä olisi mielenkiintoista kuulla, mitä te aiotte tehdä liittyen vuoden 2010 budjetin joustavuuteen. Esimerkiksi määrärahat kaikkiin näihin energiahankkeisiin, joista olemme kaikki yhdessä sopineet ja joista olemme sitä mieltä, että ne ovat hyvä ehdotus liittyen myös uuteen Kioton suunnitelmaan. Kyllä EUn pitäisi konkreettisesti myös tukea tällaista hanketta ja siihen tarvitaan myös infrastruktuuriinvestointeja, mutta mistä määrärahat sitten tulevat? Se on kysymys, johon tarvitsemme vastausta. Meillä on myös aina vielä ongelmia ulkopolitiikassa, koska siellä syntyy aina uusia kysymyksiä, esimerkiksi Palestiinassa. Miten rahoitamme Palestiinan rauhanprosessia? ja kuinka sitä voitaisiin tukea pidemmällä tähtäimellä. Aivan kuin yllätyksenä tulee joka vuosi esiin se kysymys, että sinnekin tarvittaisiin määrärahoja. Miten voisimme suunnitella tämän etukäteen? Ja lisäksi haluaisin tietää, mitä ajattelette Lissabonin sopimuksen mahdollisesta voimaantulosta. Mehän olemme tehneet jo sopimuksen vuoden 2010 budjetista, eli että sitä kohdellaan vanhojen sääntöjen mukaisesti. Eihän ole mahdollista keskellä vuotta tai keskellä menettelyä siirtyä johonkin toiseen menettelytapaan. Mutta ensimmäinen tammikuuta jälkeen on niin pian kuin mahdollista otettava käyttöön uusi menettelytapa, jotta uusia pelisääntöjä voitaisiin myös noudattaa. Ja haluaisin mielelläni tietää, millaisia aloitteita komission jäsen aikoo syksyllä ähm, esittää, jotta voisimme vastata näihin haasteisiin, jotka liittyvät Lissabonin sopimukseen mahdolliseen hyväksymiseen ja millaista aikataulua suunnittelette tässä? Kiitoksia. Ann Helga Tryppel. Kiitos. Hyvä Anja. Sitten Helga Tryppel. Vielen Herr Präsident. Ich werde auch meine Muttersprache... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun äidinkieltäni. Haluaisin ensinnäkin kiittää komission jäsenehdokasta puheenvuorostaan, eikä teitä varmaan yllätä se, että vihreän ryhmän koordinaattorina minulle se kysymys siitä, miten rahoituskriisi ja reaalitalouden kriisi voidaan yhdistää ilmastonmuutoksen luomaan haasteeseen, että se on minulle keskeinen kysymys kaikki 27 jäsenvaltion hallitusta pohtivat tätä ja tämä on tietenkin myös tärkeää Euroopan budjetille. Ja minua kiinnostaisi se, herra Semeta, ei niinkään se, mitä suunnittelette seuraavan viiden vuoden suhteen, vaan mitä seuraavina kuukausina aiotte tehdä ja vuoden 2010 budjetin suhteen. Onko teidän mielestänne mielenkiintoista, kun on kyse rakennerahastoista ja vuoden 2010 budjetista? Aiotteko siis yrittää tehdä tästä vähän vihreämpää, mitä tulee Mm, kestävään liikkuvuuteen, kestävään rakennusten saneraamiseen ja energiapolitiikkaan. Näettekö budjetille 2010 mahdollisena sen, että kurssia voitaisiin muuttaa tähän suuntaan. Sitten maatalouspolitiikka, jos äh, yhdistätte kriisin nyt ilmastonmuutoksen haasteisiin, niin mitä tämä tarkoittaa sitten maaseudun energiahuollolle äh, ja miten voitaisiin paremmin tukea maaseudulla esimerkiksi äh, ympäristöystävällisten energiamuotojen edistämisestä, esimerkiksi biokaasua ja niin poispäin. Emme saa hukata aikaa tässä asiassa, niin siksi haluaisin kysyä teillä, että ymmärrättekö vihreiden ehdottaman konseptin Green New Deal ja voitteko tehdä jotain sen suuntaista? Ajatteko käyttää myös enemmän määrärahoja ensi vuonna Erasmus tukirahoihin, koska kriisi on kyllä opettanut meille sen, että jos emme eh, tue opiskelijoitamme, niin silloin emme tule menestymään kansainvälisillä ja kansallisilla markkinoilla, erityisesti maailmanlaajuisilla markkinoilla. Meillä ei tule siellä olemaan mahdollisuuksia. Jos nyt eh, mietimme, kuinka suuri tarve esimerkiksi Kiinalla on ympäristönsuojeluteknologioissa, Euroopan pitäisi tehdä enemmän, jotta se voisi olla menestyksekäs uusine tuotteine maailmanmarkkinoilla. Kiitos, hyvä Helga. Minä huomaan, että koordinaattorit ovat tulleet loistavassa kunnossa takaisin kesälomilta. Muistutan keskustelun jatkoa ajatellen, että herra Semetan siis herra Semeta jatkaa rouva Gribauskaiten mandaatin loppuun. Hän vie sen loppuun. Hänellä voi olla tärkeä rooli seuraavassa komissiossa, mutta jos näin olisi, niin eihän hänen, silloin hän oikealla ajallaan käydään tämä varsinainen hearing, kuulemistilaisuus. Mutta hän vie siis yhden mandaattikauden loppuun parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ja neuvottelussa ja sovittelussa parlamentin ja neuvoston kanssa ja toisessa käsittelyssä, toisessa parlamentin käsittelyssä, jos puhumme talousarviosta 2010. Jotkut kollegat ovat nyt ryhtyneet hillostamaan herra Semetaa hänen tulevasta budjettipolitiikasta 200 miljardin suuruusluokkaa. En usko, että tai uskon, että hän kyllä kykenisi siihen, mutta tällä hetkellä numerot ovat vähän vaatimattompia hänen työpöydällään. Seuraavaksi on viimeinen koordinaattori herra Portas, joka on pyytänyt puheenvuoron. Ja varsin mielelläni annan hänelle puheenvuoron. Obrigado, eh, presidente. Eh, manter-me-ei eh, no Mielelläni käytän puheenvuoron ja minä haluan puhua, puhua tässä 2010 budjetin raameissa. Olen hyvin tietoinen siitä, että äh, komissaarin tilanne ja asema ei ole missään nimessä yksinkertainen ja helppo. Nyt täytyy hypätä junaan, liikkuvaan junaan kesken vauhdin. Se ei ole helppoa. Mutta komissaari ehdokas puhui hyvin siitä, miten <clears throat> hän on miten budjettikysymykset pitää kytkeä nykyiseen kriisiin. Hän teki sen varsin hyvin. Hän puhui myös siitä, kuinka on välttämätöntä, että meillä on kunnianhimoisia ajatuksia ja haasteita. Mikä on tärkeintä, mikä on ehkä tärkeintä, mikä on ehkä vaikeinta tulevassa talousarvioesityksessä on jatkuvuus. Ja on hyvin paljon hyvin vähän varattu tilaa tälle kriisin hoitamiselle. Jatkuvuutta on painostettu, mutta hyvin vähän annetaan nyt tällä hetkellä, hän antaa hyvin vähän, ehkä liian vähän painoa tälle kriisille. Ei kohdenna tarpeeksi tätä nykybudjettitilannetta, nykykriisitilannetta. On paljon ohjelmia innovoinnista, ympäristönhuolta ilmastonmuutoksesta, mutta Mehän edustamme täällä eurooppalaisia äänestäjiä, emmekä me saa jättää huomioimatta nykytilannetta, nykyolosuhteita. Kuinka on mahdollista, että nykykriisitilanteessa EU käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy? Mikä on meidän sosiaalinen vastauksemme nykykriisille? Koska kansalaisethan kärsivät yhä kriisin seurauksista ja kriisistä, joka jyllää vielä parhaillaan. Sosiaalisessa kentässä 0,5 prosenttia. Siis kasvu on nollaluokkaa, me lähes nollaluokkaa. Jos me ajattelemme hintapolitiikkaa, niin meidän, meidän täytyy muistaa, mikä on tämä signaali, joka meille tulee kansalaisilta. Kaikki, muu, kaikki tietävät, mistä on kyse tässä kriisissä. Se on maailmanlaajuinen kriisi. Se koskettaa meitä jokaista, mutta se koskettaa myös muitakin maita, ei vain Eurooppaa. Miten muut ovat selvinneet kriisistä? Se kyllä vaikuttaa myihinkin EU-hun. On vähän vaikea ymmärtää, ainakaan minä. Mitä en, minä en ainakaan aina ihan ymmärrä, jos puhutaan EUsta, joka on voimakas, varten otettava toimija, niin kun se laatii talousarvioesitystä, niin miten se haluaa vain tasapainottaa oman budjettiinsa tai EUn budjettiinsa, eikä välitä sen enempää kansalaisten asioista. Minä näen tässä aika kovan ristiriidan tai vastakkaisasettelun. Ja nyt siirryn seuraavaan ristiriitaiseen huomioon. Kun puhutaan hallintomenoista, hallintokuluista, jos niitä tarkistetaan, ne ovat nousseet 2,3 prosenttia – Hallinnolliset kulut 2,3. Se on ihan, hy, ihan keskivertonousua, mutta on puhuttu myös 0,9 prosentista. Totuushan on se, että kaikki muut toimielimet, ainakin nykytilanteessa, kriisitilanteessa, sanon tässä, että <clears throat> monet kansalaiset ovat se myös todenneet. Minä haluaisin, että nämä toimi, kaikki toimielimet pyrkisivät samaan tavoitteeseen, samaa, mihin komissio pyrkii 0,9, eivätkä kohottaisi jatkuvasti hallinnollisia menoja 2,9-2,9. Minä haluaisin tietää, mikä on teidän mielipiteenne, herra Semeta, tästä. Meidän täytyy tehdä enemmän työtä Euroopan parlamentissa, jotta mm, me kulut pienenisivät täällä. Kyllä meillä on mahdollisuus siihen tässä nykykriisitilanteessa, joka vaatii kiireellisiä toimia. Kiitos. En tiedä, pystyykö herra Semeta vastaamaan tähän teidän viimeisimpään kysymykseen. Meillä on olemassa herrasmiessopimus, jota olemme soveltaneet tähän asti meidän toimielimessämme. Mutta tämä oli aika vahva huomio, aika vahva heitto. Varmasti voitte toistaa sen tuonnempana, kun me tutkimme <clears throat> meidän vastavalitun parlamentin puhemiehistön läsnä ollessa vuoden 2010 talousarvioesitystä luonnosta. Sillä välin on tullut Salvador Garriga paikalle, joka pyysi puheenvuoron. Hän vaivihkaa poistui salista, mutta sitten hän melkein yhtä vaivihkaa tuli takaisin. Salvador, haluatko käyttää puheenvuoron koordinaattorina? Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti, koska kollegat ovat varmasti hyvin selkeästi sanoneet sen. Ovat, minä haluan toivottaa myös omalta osaltani tervetulleeksi herra Semetan. Kuuntelin mielenkiinnolla myös hänen puhettaan. Emme varmasti voi mennä paljon pidemmälle, syventää paljon enempää asioita, koska tällä hetkellä hän ei vielä pysty antamaan meille kaikkia tyhjentäviä vastauksia. Minä seurasin puhetta tarkasti. Voi nähdä, että hän pyrkii olemaan tunnollinen ja vastuullinen komissaarina. Hän tietää myös, mitkä ovat suhteet parlamentin kanssa. Hän on myös käytettävissä. Ja minä onnittelen herra Semetaa, onnittelen häntä ja hänen kabinettiaan, jos hän pystyy ja mikäli hän pystyy kuuntelemaan parlamentin budjettivaliokunnan kaikkia huolenaiheita ainakin näinä viimeisinä aikoina ja lähiaikoina. Minä haluaisin kuitenkin puuttua johonkin ristiriitaisiin tilanteisiin meidän täytyy vahvistaa talouksiamme ja haluan myös muistaa, kuinka neuvottelut epäonnistuivat neuvottelut, keskustelut neuvoston kanssa epäonnistuivat elvytyspaketin tiimoilta. Kuuntelin myös herra Semetan puhetta siitä, kuinka hän sanoi, kuinka tärkeää on ylläpitää budjettikuria avoimuutta ja yksinkertaistaa menettelytapoja. Olen samaa mieltä ja olen varma, että tuleva komissaari, komissaari ehdokas varmasti salkussaan pitää vakuuttavia argumentteja, jolla hän voi vakuuttaa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston yleensäkin tästä rahoituspolitiikan yksinkertaistamisesta. Ja sen ihan viimeiseksi, viimeisin puheenvuoron pitäjä koordinaattori puhui Izquierda Europea vasem, yhtyneen vasemmiston puolesta. On paljon tärkeämpää, että meillä... Hän puhui meille kuinka meille tärkeistä varoista hän puhui, kuinka pitäisi olla enemmän joustavuutta budjettipolitiikassa, mutta meidän täytyy tarkistaa enemmän budjettipolitiikkaamme. Tällä on kiire, toivottavasti tehdään se lähiaikoina. Minä haluan korostaa, että että äh, peruskivi teidän suhteellenne tähän valiokuntaan tulee nojaamaan siihen, kuinka nopeasti te pystytte käynnistämään tämän budjetti <clears throat> talousarvioesityksen tarkistuksen mutta teidän täytyy pitää hyviä suhteita neuvostoon, mutta erityisesti meihin parlamenttiin ja olla kärsivällinen ja minä kuitenkin uskon, että te olette varsin tärkeä komissaari tulevina lähikuukausina, jotka tulevat olemaan vaikeita. Kiitos Salvador. Kaikki koordinaattorit ovat nyt puhuneet. Minun silmäni on nyt juuttunut kuuden kollegan kohdalle. Sen jälkeen suljen puheenvuoro listan. Annan aikaa herra Semetalle vastata. Ensiksi varapuheenjohtaja Liberatski joka edustaa talousarvion valvontavaliokuntaa, sen jälkeen Böge, Stenbaleskis, Ingeborger, Gressler, herra Gottmanis ja herra Odi. Tähän mennessä lista on siis suljettu puheenvuorolistaan. Suljettu. Herra Liberaski, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. todellakin vaikuttaa siltä, että ohjelma on mittava. Heräsen, että oletteko hakemassa kahden vai kolmen kuukauden pestiä vai ihan puheenjohtajuutta jopa komissiossa? Aprikoi vain, minkälaisesta aikataulusta on kyse, mutta no puheenjohtaja, en halua ruveta spekuloimaan sen enempää. Sen sijaan talousarvion valvontavaliokunta haluaisi jonkinlaista tasapainoa, kun on kyse talousarvion suunnittelusta ja ohjelmoinnista ja ajatellaan, missä määrin tarvitaan joustavuutta. Ja sitten toisaalta suhteessa siihen, missä määrin voidaan hyväksyä myös meidän näkemyksemme talousarvion valvontavaliokunnasta. Aikaisemmin on syntynyt vaikeuksia joissakin kysymyksissä. Ensinnäkin kuri muodollisesti ottaen ja sitten suorituksen arviointi kuluissa. Täytyy nyt muistaa, että puhun tästä nimenomaan meidän valiokuntamme talousarvion valvontavaliokunnan näkökulmasta. Aikaisemmin on nähty, että kuluja on mennyt mutta koskaan ei ole pystytty selvittämään, onko tavoitteet saavutettu. Meillä on valtavan paljon sellaisia alueita, missä emme ole aivan varmoja, mitä varoille on tapahtunut. Ajatellaanpa esimerkiksi Irakille annettua apua kehitysrahastoon, eikä pelkästään näissä kysymyksissä. Meillä on ollut epäilyjämme myös siinä, kun on kyse varojen käytöstä muillakin alueilla. Niinpä, hyvä jäsenehdokas, eikö olisi hyvä saada jonkinlainen tasapaino sen välillä, kun suunnitellaan talousarviota ja sitten kerrotaan toimista myöhemmin. Haluaisin myös parempaa yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Kun ajatellaan virhemarginaalia, se menee usein yli sen, mitä tuomioistuin on esittänyt, ja joskus ei edes saada sitä tietoa, joka perustelisi tätä eroa miksi tämä hyväksyttävä virhemarginaali ylipäätään on ylitetty. Me tarvitsemme enemmän läpinäkyvyyttä. Sitten vielä yksinkertaistamisesta. Toteasin, että nämä toimenpiteet ovat tervetulleita herra Semeta. Mutta on olemassa yksinkertaistamista ja yksinkertaistamista, joka menee liian pitkälle – arkaluontoisissa kysymyksissä menoissa tarvitaan menettelytapojen yksinkertaistamista, mutta tarvitaan myös läpinäkyvyyttä. Jälleen kerran minä puhun tässä talousarvon valvontavaliokunnan puolesta. Mutta vielä onnittelut Semeta ansioluettelon ohjelmanne puolesta siinä muodossa, kun se meille esittelitte tänään. Minä toivon, että talousarvon valvontavaliokunnassa me pystymme tekemään joustavaa yhteistyötä. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci, monsieur le vice Kiitos, hyvä varapuheenjohtaja Heimer Böge. Äh, Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on itse asiassa kaksi aihealuetta, jotka minua kiinnostavat. Herra Semeta, te puhuitte siitä, että tuo ministerinä te äh, kovin paljon sitouduitte esimerkiksi rakenne rahastojen yksinkertaistamiseen. Viime kuukausina entisessä parlamentissa puhuimme hyvin paljon sosiaalirahaston, rakennerahaston, sosiaalirahaston ja seudun kehittämisrahaston rakennerahojen tukemisesta ja että yksinkertaistamisesta ja että on suurta että tämä on edennyt kovin hitaasti useissa jäsenvaltioissa. Miten vakavasti otatte tämän yhdessä kollegojen kanssa, jotka vastaavat näistä asia-alueista ja yhdessä eri pääosastojen kanssa, että todellakin haluatte yksinkertaistaa näitä ohjelmia sekä tällä kaudella että valmistella myöskin tulevaa kautta yhdyn siihen, mitä kollega Liberatski sanoi budjetin valvontavaliokunnan puolesta. Talousarvion valvontavaliokunta on huomauttanut, että näissä ohjelmissa on usein järjestelmäpohjaisia virheitä, jotka johtuvat ihan ohjelmien toteuttamisesta ja parlamenttikaan ei ole tässä täysin syytön vaikutelma, jonka olen saanut tänä vuonna järjestämistämme kuulemisista, on se, että jotkut pääosastot eivät ole vielä oikein ymmärtäneet täysin, että Euroopan komission on todella ryhdyttävä nyt toimimaan ja että jäsenvaltioissa olen todella turhautuneita siihen, että näitä tukihankkeita on niin vaikea toteuttaa. Joten kuinka konkreettisesti aiotte toteuttaa uutena budjettikomissaarina näitä kysymyksiä? Toinen asia, jonka, josta kollega jo puhui, on se, että 31. maaliskuuta hyväksymme ehdotuksen väliajan arvioinniksi ja päätimme siitä, että vuosittaisessa budjettimenettelyssä tarvitaan enemmän joustavuutta ja mahdollisesti myös käyttää marginaalia omien varojen katon alla. Ja on myös tehty ehdotuksia siitä, miten mahdollisia puutteita monivuotaisessa talousarviomenettelyssä voidaan korjata tai sitten miten tätä, näitä rahoitusnäkymiä voitaisiin pidentää niin, että voitaisiin siirtyä viiden vuoden kausiin ihan demokraattisen legitimiteetinkin kannalta. Nykyinen komissio Aikooko nykyinen komissio tehdä ehdotuksia jo tästä asiasta vai siirtyykö tämä seuraavaan komissioon? Mitä mieltä olette entisen parlamentin ehdotuksista ja mitä pidätte aikataulusta, että komission pitäisi vuoden 2009 loppuun mennessä uudelleen tarkistaa toimielinten välisen sopimuksen toiminta? aiotteko tehdä ennemminkin teknisiä vai poliittisia eh, ehdotuksia? Ehkä nyt eh, puheenjohtaja, olen esittänyt vähän liikaa kysymyksiä näihin aihealueisiin liittyen, mutta mehän haluamme tietynlaista jatkuvuutta ja myöskin uusi budjetti vastaava komission jäsen tässä lyhyenä aikana, eh, kunnes uusi komissio astuu virkaan, niin hänellä on kyllä mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä komission palveluyksiköt tällä hetkellä valmistelevat ja josta me emme vielä tiedä. Eli tässä muutamia ehdotuksia ja uuden komission jäsenen kommentit olisivat todella hyödyllisiä. Kiitoksia. Herra Paleskis, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitos herra puheenjohtaja. Hyvä jäsenehdokas. Toivotan teille lykkyä tyköä tässä vaikeassa tehtävässä, näinä vaikeina aikoina Euroopan taloudessa tai rahoituksessa ylipäätään haluaisin myös esittää myös kysymyksen liettuan kielellä liittyen Liettuan tilanteeseen. Viime vuoden loppupuolella Liettuan uusi parlamentti ja uusi kabinetti, jossa te olitte myös mukana, järjesti hätäkokouksen ylimääräisen kokouksen jo yön ajan ja se liittyi päätöksiin, ja, jotka liittyvät verotukseen. Tilanne ei kuitenkaan ole muuttunut mitenkään. Kuitenkin päätöksen myötä tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Liettuan talous on kärsinyt jopa 20 prosentin notkahduksen. Onko teidän mielestänne tapahtunut virhe näissä uudistuksissa tai puutteita? Pitäisikö ponnistella, ettei tällaisia virheitä tehdä Euroopan tasolla? Je vous remercie. Kiitos paljon. Se oli kysymys, joka liittyi entisen valtiovarainministerin äh, salkkuun. Sen jälkeen Ingeborg Gressle. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä voisin jatkaa siitä aiheesta, josta Raimer Böge puhui, nimittäin varainhoitoasetus. Mehän 2006 teimme uudistuksen. Budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta teki ehdotuksia yksinkertaistamiseksi. Komissio hyväksyi nämä ehdotukset siinä mielessä, että ne liittyivät yksinkertaistamiseen, josta oli sille itselle hyötyä, mutta meidän ehdotuksemme käyttäjien tilanteen yksinkertaistamiseksi, niitä ei toteutettu. Mitä aiotaan nyt siis tehdä, jotta käyttäjät saisivat todellista hyötyä tästä yksinkertaistamisesta? Toinen kysymys. Euroopan unionin kasvavat tehtävät humanitaarisen ja kehitysavun saralla. Me olemme huomanneet, että ulkopoliittisesti tehtävät lisääntyvät, mutta että komissiolla ei ole riittävästi välineitä. Tuleeko ulkosuhdeavun alalla olemaan mitään ehdotuksia, koska tähän mennessä komissio on ollut varsin pidättyväinen ja nyt olisi mielenkiintoista tietää, mitä te aiotte ehdottaa, koska alustuksessanne mainitsitte, että mitä tulee yksinkertaistamiseen ja avoimuuteen, haluaisitte ryhtyä toimiin. Olisi mukava, jos voisitte kertaa, kertoa tarkemmin, mitä olette ajatelleet tehdä. Eräs hyvä asia olisi vähentää budjettisääntöjä. Meillä on jokaista rahastoa varten omat säännöt, rakennerahastoille on omat säännöt ja parlamenttia kuullaan ainoastaan näissä asioissa? Olisiko mahdollista yksinkertaistaa sääntöjä, että olisi vain yksi sääntö kirja, jossa jokaisella rahastolla voi olla vielä erilliset sääntönsä, mutta mm, tilanne kuitenkin helpottuisi ja yksinkertaistuisi. Tästä olisi kovasti hyötyä kaikille osapuolille. Eräs asia, josta vielä haluaisin puhua, on tämä henkilökunnan valvonta jota komissiolta pyydämme. 30. huhtikuuta saamme aina analyysit siitä, mitä komission henkilökunta oikein tekee. Ja nämä analyysit osoittavat, että noin 50 prosenttia komission henkilökunnasta on hallinnossa töissä. Komissio tämän aina meille esittää, mutta siitä pitäisi nyt vetää johtopäätöksiä. Että olisi mielenkiintoista myös tietää, että mitä nämä muut ihmiset tekevät, tämä toinen puolisko. Aiotteko te tehdä työtä yhdessä meidän ja talousarvion valvontavaliokunnan kanssa, jotta tämä tilanne muuttoisi? Ja budjettivaliokunnan päätös viime kaudelta. Meillä on urheilukeskus, jota on laajennettava täällä talossa, ja tätä varten komissio on 1,5 miljoonaa. Budjettivaliokunna suositti, että ainoastaan remontoitaisiin tämä kuntosali. Saammeko siis pitää tämän 1,5 miljoonaa euroa, vaikka tästä päätöksestä on pidetty kiinni? Mikä on tilanne? Tähän haluaisin vastauksen. Kiitoksia. Kiitos paljon. Me tarvitsemme vastauksen tähän kysymykseen ennen seuraavia olympiakisoja. Herra Gutmanis, kollega Gutmanis, olkaa hyvä. Siis niin, Kiitos herra puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kiitokseni ja osoittaa ihailuani ja herra Semetää kohtaan siitä rohkeudesta, jota hän on osoittanut tarttuessaan tehtävään näinä aikoina. Haluaisin ottaa esille kolme kysymystä hänelle. Strasbourgissa ensimmäisessä parlamentin täysistunnossa heinäkuussa Fredrik Reinfeldt mainitsi puheenvuorossaan erään asian, joka ei ole kovin suosittu asia. Nimittäin, että nyt on korkea aika miettiä jäsenvaltioiden julkisia menoja ja palata Maastrichtin kriteereihin ja vakauttamiseen. Tällä haavaa me olemme sellaisessa tilanteessa, missä budjettivajet vain kasvavat eri maissa. Siksi tähän alkuun esittäisin vain yhden kysymyksen. Miten te, herra Semeta, suhtaudutte kysymykseen, joka liittyy siihen symbolisen merkkiin, joka annettaisiin jäsenvaltioille – nimittäin että Euroopan komission pitäisi omaa budjettiaankin leikata. Toinen kysymykseni se liittyy puolestaan asennoitumiseen, verotukseen. Nyt meillä nimittäin ei ole mitään mahdollisuutta ratkaista tätä kriisiä ja siihen liittyviä kysymyksiä tai verotusasioita itse. Totta kai tämä johtaa myös maiden kesken epäsuhtaiseen tilanteeseen. Kolmas kysymys ei välttämättä liity niinkään, liity niinkään budjettivaliokuntaan, Nimittäin kysymys liittyy siihen, minkälaisia mahdollisuuksia on vaikuttaa talousarvion kehityskulkuun. Tai mitä mahdollisuuksia vaikuttaa valuuttakurssien kehitykseen euroalueen ulkopuolisissa maissa. Tai miten eri instituutiot, esimerkiksi keskuspankki, voisivat auttaa, jotta valuuttakursseista selvittäisiin. Lopuksi vielä kysymys, joka sekin on erittäin tärkeä. Jos Lissabonin sopimus tulee voimaan, onko teillä jo nyt jonkinlaista apua saatavilla? Kilpauskautteelta ehkä hän on jotain jo tehnytkin asian eteen. Nimittäin, että on välttämätöntä ottaa käyttöön muita menettelytapoja, muita järjestelyitä – tulee väliaikainen talousarvio, että voidaan sopeutua Lissabonin sopimuksen luoman tilanteeseen. Nimittäin nyt, jos oikein ymmärrän, olemme valmistautumassa 2010 talousarviossa vanhojen periaatteiden nojalla. Kiitos. Oui, merci, euh, Kiitos paljon, hyvä kollega. Tästä viimeisimmästä kohdasta haluaisin sanoa herra Goodmaniksille ja uudelle kollegallemme ihan viimeisimmästä kohdasta. Uusille kollegoille viestiksi viime keväänä kolme toimielintä pääsivät sopuun siitä, että valmistellaan ja hyväksytään 2010 talousarvio ilman, että otetaan huomioon se, mikä liittyy Lissabonin sopimukseen, koska ei tiedetty, miten sen kanssa tulee käymään, ja toiseksi, ettei anneta sitä vaikutelmaa niille maille, jotka eivät ole ratifioineet, että ollaan sitä mieltä, että he ovat antaneet lopullisen suostumuksensa, että se olisi ollut etukäteen niin kuin selvä asia. Talousarvioesitys, joka hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä talousarvio, talousministeriön neuvostossa, se on laadittu siten, että ei oteta huomioon Lissabonin sopimuksen soveltamista. Ja kyllähän me kaikki varmasti toivomme, että Lissabonin sopimusta voidaan ryhtyä soveltamaan ensi vuoden alusta, niin silloin pitää tehdä lisätalousarvioesitys. Ja, ja varmasti herra Semeta antane tästäkin meille oman näkemyksensä. Nyt annan puheen, viimeisen puheenvuoron herra Jean-Pierre Odille. Hän on toinen varapuheenjohtaja talousarvion valvontavaliokunnasta. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, komissaari ehdokas. Onnittelun ja tervetuloa toivotukseni. Minulla on kolme kysymystä. Mitä mieltä olette siitä, miten budjettia on toteutettu? Nämä ovat tämmöisiä mietelmiä, ajatuksia, joita me olemme herätelleet talousarven valvontavaliokunnassa. Mitä te olette mieltä budjetin toteuttamisen laatimisesta? Tilintarkastustuomioistuin on ollut sitä mieltä, on antanut negatiivisia lausuntoja vuosiraportoinnissaan. Kun annetaan vuosiraportteja, joita te tulette puolustamaan, kun onko se konsolisoidusta tilin, tilintarkastuksesta, siellähän otetaan huomioon velat, kun puhutaan henkilöstöpolitiikasta, puhutaan 37 miljardista eurosta, mutta meillä ei ole luototusta jäsenvaltioille, koska heidän, niiden täytyy taata nämä summat. Eli meillä on siis vuosi tilintarkastukset, saldo on negatiivinen. Se ei anna hyvää kuvaa meidän tilinpidosta, kirjanpidosta. Mikä on teidän näkemyksenne tästä kirjanpidosta, koska Euroopan parlamentti on äänestänyt päätöslauselmasta, jossa pyydettiin tutkimusta tästä tilintarkastusmenetelmästä tai tavasta. Viimeisin kysymys. Meillä on ollut mahdollisuus tarkastella unionin investointikapasiteettia. Se on ollut aika heikko, se on ollut puutteellista, vajavaista. Me olisimme, meidän olisi pitänyt antaa hyvä elvytysruiske talouksillemme, mutta me emme pystyneet sitä tekemään. Euroopan investointipankki ei ole siihen pystynyt, sitä, on, sitä ei ole hyödynnetty tarpeeksi. On äänestetty. Tästä me olemme pyytäneet, että luotaisiin jonkinlainen Euroopan budjettiin investointi osasto. Tästä on puhuttu myös jäsenvaltioissa, anteeksi, investointipääluokka. Ja meillä on nyt vähän vaikeata löytää kolme miljardia Galileolle. Olisiko nyt hyvä aika miettiä sitä, oletteko te valmis harkitsemaan tätä mahdollisuutta luoda uusi pääluokka, investointipääluokka? Löydetäänkö tästä poliittista konsensusta, löydetään rahoitukseen resursseja, jotta voitaisiin riittävästi rahoittaa investointipolitiikkaa? Merci. Voilà. Kiitoksia. Komissaari ehdokas saa vastatakseen paljon te voitte ryhmitellä joitakin kysymyksiä, varmasti monia kysymyksiä voi ryhmitellä, voitte vastata niihin ehkä ryhmänä, mutta teidän pitää toki huomioida, kuinka paljon täällä on otettu esille kysymyksiä, kuinka tärkeitä aiheita on otettu esille, eli te huomaatte, kuinka tärkeää salkkua te tässä ö, havittelette. Olkaa hyvä, puheenvuoro on teille. Um. Ähm, Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Totta kai tämä on suuri etuoikeus päästä vastaamaan näin suuren määrään kysymyksiä. Totta kai jotkut parlamentin jäsenet oikein totesivatkin, että tällä haavaa olen tulossa vain tämän komission loppukaudelle. Ja sehän kausi päättyy lokakuun lopussa virallisesti, mutta ei se sitä tarkoita, ettei komissio voisi tehdä esityksiä ja työstää kysymyksiä, jotka täällä tulivat esille tänään kysymyksissä. Pitäähän paikkansa, että jatkuvuusperiaate komissiossa on äärimmäisen tärkeä periaate. Kun nyt vastaan joihin kysymyksiin, niin minun mielestäni ei välttämättä ihan selväksi ole käynyt, mitä konkreettisia toimia nykykomissiossa tehdään vai hoitako tuleva komissio sen, koska olemme aika hankalassa jamassa institutionaalisesti. Epävarmuustekijöitä on paljon, mutta joka tapauksessa komissiona, komission jäsenenä työstäisin kysymyksiä, jotka liittyvät näihinkin kysymyksiin, jotka tulevat esille. Esitän nyt kommenttejani liittyen tärkeimpiin niistä. Ensimmäisenä tuli esille kysymys, joka liittyy 2010 talousarvioon. Ensinnäkin aloitetaan menettelystä. Täysin tuen lausuntoa, jonka puheenjohtaja esitti. Komission jäsenetkin ovat sitä mieltä, että 2010 menettely täytyy saattaa päätökseen niiden sääntöjen nojalla, jotka olivat sovellettavissa menettelyn alussakin. Mielestäni olisi hyvin hankala ajatellakaan muutosta menettelyssä ja vielä kesken menettelyä. Ikään kuin pelin sääntöjä jalkapallossa muutettaisiin, niin odotettaisiin golfin sääntöjä kesken peliä. Se olisi kovin epämukavaa. talousarvion koosta sitten ja mitä parlamentin jäsenet esittävät mielipiteitä siitä, mitä uusia tarpeita ehkä on syntynyt. No ensinnäkin valittelen kovasti leikkauksia, joita tehtiin aivan ensivaiheessa menettelyä neuvostossa ensimmäisessä käsittelyssä sekä sitoumusmäärärahoissa että maksumäärärahoissa. Käsittääkseni näin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa meidän pitäisi tehdä maltillisempia leikkauksia – Jos ajatellaan komission alkuperäistä esitystä, se näkyy myös alustatalousarvoesityksessä. Ja komissio varmasti puolustaa omaa esitystään jatkossakin. Olemme myös laatimassa oikausukirjelmää atp -hän. Huomenna me keskustelemme tästä myös kollegion kokouksessa. Se liittyy nelosotsakkeen menoihin, mutta nyt on ehkä hieman ennenaikaista ennen kollegion kokousta ruveta kertomaan sen konkreettisempaa summista, mitä komissio aikoo esittää. No, eh, eh, Sitten lokakuussa me teemme esityksen lisätalousarvioksi maatalousmenoissa. Todettakoon, että meidän uusimpien tietalossa maatalousmenoissa täytäntöönpano on paljon ongelmallisempaa kuin se on ollut aikaisemmin. täytäntöönpano on varmasti alle ennusteiden ja siellä tarvitaan uudistuksia. Mutta kuten totesin, nyt on hiukkasen ennenaikaista ruveta kertomaan konkreettisempaa luvuista maatalousmenoissa. Me palaamme tähän oikeusikirjelmän parissa lokakuussa. Tästä pääsenkin sitten kysymykseen, joka liittyy elvytyssuunnitelman rahoitukseen. Kyllä pitää paikkansa, että ATE ei sisällä 2,2 miljardia, 2,4 miljardia tulkikorjaa, kuten tarvittaisiin elvytyssuunnitelmaa varten. Me olemme työstämässä esitystä, Esityksessä on myös yksi rahoituslähde, nimittäin maatalousmenot. Meille ehkä tulee mahdollisuuksia myös laajakaista kysymyksistä periä jotain, jos siellä on varoja jäänyt käyttämättä. Mutta on muitakin alueita, joissa on uusia mahdollisuuksia uudelleen käyttää voimavaroja. Ja näin päästä 2,4 miljardin euroon kuten sovittiinkin alun perin elvytyssuunnitelman yhteydessä. Tämä on kuitenkin aivan ensisijaisen tärkeä kysymys komissiolle. Me teemme parhaamme mukaan, että voimme pitäytyä myös näihin sitoumuksiin. Näin voimme tehdä esityksen myös sovittelumenettelyä varten marraskuussa tänä vuonna. Niin. Täällä oli myös useita kysymyksiä, jotka liittyivät rakennerahastoihin – rakennerahaston varojen yksinkertaistamiseen. Kuten tietän, että komissio on jo ryhtynyt toimiin, jotta voidaan merkittävästi yksinkertaistaa rakennerahastoja. Yksi esimerkki voisi olla, joka liittyy Major-hankkeisiin. Tästähän tehtiin aikanaan päätös. Nämä suurimmat hankkeet ovat sellaiset, että ne eivät edellytä neuvoston komission hyväksyntää. Siksi mitään esteitä ei enää ole olemassa sille, että ryhdytään rahoittamaan rahoittamaan näitä suurimpia hankkeita jäsenvaltioissa. On erittäin tärkeää tähdentää sitä, että 27. heinäkuuta komissio teki uusia esityksiä myös sosiaalirahastoissa – kuten varmasti useimmat teistä tiettävätkin, tähän esitykseen lisäytyy, sisältyy myös mahdollisuus rahoittaa sataprosenttisesti sosiaalirahastojen menot ilman, että on mitään lisää yhteisrahoitusta jäsenvaltioista 2009 ja 2010. Jos tämä hyväksytään sekä neuvostossa että parlamentissa, saadaan totta kai myös uutta pontta menojen sosiaaliselle puolelle. Varsinkin kun nyt meillä on edessämme merkittäviä ongelmia kasvavan työttömyyden myötä. Siitä syystä tämä ehdotus tulee oikeaan ajankohtaan ja, ja sopii myös tähän, kun nyt käsittelemme työttömyyskysymyksiä. No sitten muut painopistealueet, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, ulkopolitiikkaan, energiarahoitukseen. Oikeastaan jo joitakin jo koskettelinkin. Lisäksi ilmastonmuutoskysymys tulee esille myös esityksen myötä, kun aiheesta sellainen tehdään. Totta kai täytyy tarkastella ilmastonmuutosta laajemmista puitteista käsin, muun muassa ajatella, mitä voimavaroja löytyy 2010 talousarviosta. Mutta jos ajatellaan sitten Kööpenhaminaa, on tulossa hyvin merkittäviä rahoitustarpeita myös ilmastonmuutosohjelmien kohdalla – Kuten alustuksestanikin jo mainitsin, Ilmastonmuutos on totta kai Euroopan unionissa ensisijaisen tärkeä kysymys myös komissiossa. Tulemme tekemään konkreettisia esityksiä aivan varmasti myös tässä aiheessa jatkossa. Toisin sanoen, seuraavaksi nyt haluaisin ryhtyä käsittelemään toista osaa kysymyksiä. Se liittyy talousarvion tarkistukseen. Tästä on kyllä todettava, että olen hiukkasen hankalassa asemassa – Tämä komissio totta kai on selvästi sitoutunut tekemään esityksiä toimikautensa loppuun asti ja vuoden loppuun asti myös budjetin välitarkastelun osalta. Tämä on myös kirjattu meidän ohjelmaamme toimikautta varten. Me tässä jo mietimme, mitkä ovat välitarkastelun tärkeimmät painopistealueet otettaisiin huomioon myös jatkuvuusperiaate. Ei kai sillä ole väliä, mikä komissio sitten esitykset tekee. Tärkeää on se, että ylipäätään esityksiä tehdään. Myös tälle arvon parlamentille ja neuvostolle. Meidän pitäisi olla hyvin kunnianhimoisia tässä kysymyksessä, kun esityksiä teemme talousarvion tarkistamiseksi. Meidän mielestämme on erittäin tärkeää päästä yksimielisyyteen tärkeimmistä periaatteista, kaiken kattavasta periaatteesta pitäisi yksimielisyyteen, eli tästä eurooppalaisesta lisäarvosta käsittääkseni. Jos tästä päästään yksimielisyyteen, niin totta kai on helpompaa päästä eteenpäin muiden esitysten kanssa. Sitten on muita tärkeitä periaatteita, jotka liittyvät talousarvion tarkistukseen. Minun mielestäni Muun muassa se, että keskitetään voimavaroja tärkeimpiin painopistealueisiin. Nykyjärjestelmässä meillä on todennäköisesti aivan liian paljon ohjelmia, Totta kai jokainen on tärkeä painopistealue, mutta meidän pitäisi keskittyä Euroopan unionin tasolla kaikkein tärkeimpiin painopistealueisiin, sellaisiin, jotka todellakin tuovat eurooppalaista lisäarvoa. Mainitsinkin joitakin alueita, jotka minun mielestäni olisi syytä ottaa huomioon talousarvon uudistamisessa, muun muassa kestävä kehitys työpaikkojen luomisessa, ilmastonmuutos, energiavarmuus ja myös Euroopan unioni maailman luokan toimijana. Meidän pitäisi keskittyä näihin kysymyksiin. Näin me pystymme osoittamaan paljon enemmän voimavaroja tärkeimpiin painopistealueisiin. Sitten vielä yksi tärkeä periaate talousarvion tarkistamisessa on joustavuus. Rahoituspuitteissa sisäisestikin puhuen. Siksi tässä täytyy miettiä, mitä mahdollisuuksia on saada joustavampia puitteita, että voidaan nopeasti sopeutua muuttuviin tarpeisiin, joita Euroopalla on. Vielä yksi avainperiaate talousarvion tarkistamisessa minun mielestäni on se, että yksinkertaistetaan tulosten aikaansaamista. Tässä voisin samalla myös vastata kysymyksiin, jotka liittyvät talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajien kysymyksiin. pitää todellakin paikkansa, että yksinkertaistamisen pitäisi toteutua yhdenmukaisesti, että noudatamme myös varainhoidossa järkevää suhtautumista on. Täytyy olla varovainen, kun mitään konkreettista esitetään – jos se liittyy yksinkertaistamiseen. Mutta mielestäni esityksiä on jo olemassa aika lailla tulossa liittyen tähän yksinkertaistamiseenkin. Tässä voisi mainita muutaman esimerkin. yhden lukun periaatteen käyttöönotto dokumentaatiossa ja asiakirjojen esittelyssä mielestäni se merkittävästi yksinkertaistaisi menettelytapoja hylysaajien näkökulmasta. Yksi toinen yksinkertaistamisperiaate liittyy siihen, että käytettäisiin kertakäyttöä korvauksia enemmän, keskimääräisiä kustannuksia voitaisiin käyttää. Näin voitaisiin merkittävässä väärin yksinkertaistaa menettelytapoja ja myös talousarvon täytäntöönpanoa. Minun mielestäni meidän pitäisi myös pitäytyä siedettävän riskivirheen käsitteeseen. Nimittäin näin löydettäisiin oikea keski- tasapaino talousarvion täytäntöönpanoon ja kustannusten välillä – siis niiden kustannusten kanssa, jotka liittyvät puolestaan täytäntöönpanon valvontaan. Lopuksi vielä talousarvon tarkistamisesta. Kysymys omista varoista varmastikin myös putkahtaa esille. Minun mielestäni meidän pitäisi kiinnittää huomiota laajaa kiinnostusta siihen mietintöön, johon puheenjohtaja viittasi tästä aiheesta. Varmastikin tätä kysymystä täytyy käsitellä. Jos ajatellaan, miten reilu varojärjestelmä on, miten läpinäkyvä se on. ovat tärkeitä näkökohtia. Minä uskon, että meidän täytyy käsitellä myös kysymyksiä, jotka liittyvät palautuksiin, oikaisuihin, selvittää, miten päästäisiin eroon tästä ja näistä järjestelmistä. Totta kai on erittäin tärkeää yhdistää omien varojen uudistus myös uudistukseen menopuolella. Muutoin olisi kovin vaikeaa saada aikaa mitään yhteisymmärrystä tässä kysymyksessä. No tässä lyhykäisesti talousarvion tarkistamisesta, kuten jo mainitsinkin aivan aluksi. Komissio on sitoutunut samaan aikaan esityksiä vielä ennen vuoden päättymistä, kuten on edellytettykin. Sitten toimielinten sopimuksesta – yksikössäni jo käsitellään tätä mietintöä, joka liittyy TVSään. Nyt on ehkä joku sen ennen aikaista esitellä mitään konkreettisempaa näkemystä mietinnöstä tai mitä mahdollisia esityksiä voidaan tehdä TVSn tiimoilta. Komissio on kuitenkin sitoutunut esittelemään tämän kertomuksen vielä ennen vuoden päättymistä. Se on kirjattu myös meidän ohjelmaamme. Oli siellä myös joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät hallintokuluihin. Ja henkilöstöasioihin. Voisin varvon jäsenille vain palauttaa mieliin, että komissio on sitoutunut siihen, että ei lisätä henkilöstömäärää. 2013 asti olettaen, että ei tule mitään merkittävämpiä muutoksia vastaan toimielinten kehityksessä. 2010 Atessa kasvua on 0,9 prosenttia näissä hallintomenoissa, eli aika maltillinen kasvuluku. Ensi käsit- ensimmäisessä käsittelyssähän neuvostelussa, neuvotto, neuvostossa päästiin jotakuinkin yksimielisyyteen siitä, että komission esitys hallintomenojen lisäämiseksi ei ole, on aika hyvä ja siksi leikkaukset olivat aika maltillisia. Tähän liittyen totta kai myös henkilöstöseulonta. Tiedän, mitkä ovat parlamentin esitykset. Vähentää henkilöstöä ja tukea henkilöstöä 20 prosentin osalta komissiossa. Tämä tuki henkilöstölle nyt on enemmän kuin tämä prosenttiluku. Se on kuitenkin nyt laskusuunnassa. Komissiossa noudatetaan myös politiikkaa, että kun tapahtuu muutoksia, joku jättää paikkansa hallintotehtävästä, niin tämä pannaan operatiiviselle puolelle ja näin operatiivisella puolella on kasvoja hallintopuolella sen sijaan käy toisin. Urheilukeskuksesta sitten se tuli esille erityisesti. No ei minulle kovin helppoa tietää jokaista yksittäistä kohtaa talousarviossa, mutta tästä nimenomaisesti puhuen tilanne on nyt seuraavalainen. Pitää paikkansa että on puolitoista miljoonaa, mutta ei niitä ole parlamentille siirretty, vaan on nyt jäädytetty komission tilille. Ja heinäkuussa saimme kai parlamentilta kirjeen, jossa selvästi todettiin, että rahoja ei käytetä tämän kuntokeskuksen laajentamiseen – komission täytyy tehdä vielä uusi päätös siitä, miten käyttää nämä puolitoista miljoonaa. Tämä nyt kuuluu Hela Kallaksen pestiin. Hän tekee esityksiä yhdessä henkilöstön edustajien kanssa siitä, minkälaisia sosiaalisia menoja tulisi kyseeseen. Toivottavasti tämä toteutuu piakkoin. No olen tässä nyt jo haukannut ison palan teidän aikaanne. Tuli myös esille kysymyksiä, jotka liittyvät kai enemmänkin yleisempiin poliittisiin aiheisiin omassa maassani. Lyhykäisesti voisin nyt sen verran sanoa, että se politiikka, jota Liettuan hallitus on noudattanut ja noudattaa, on saanut hyvän vastaanoton sekä Euroopan komissiossa että myös IMFssä. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että toteutetut toimenpiteet parhaiten tuntemassani maassa olivat tarpeen jotta makrotalouden vakaus olisi pystytty säilyttämään ja myös verotuspohja pysyi näin kestävänä. Puheenjohtaja yritti nyt vastata mahdollisimman moneen kysymykseen, joita tuli esille, mutta jos on jäänyt vastaamatta jokunen, olen käytettävissäni vastaamaan niihinkin. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Loistavaa. Kiitos paljon, herra komissaari ehdokas. Me elämme nyt ylimenovaihetta poliittisesti ja institutionaalisesti. Se on vaikeata aikaa koko EUlle. Hetkellä, jolloin meidän maissamme on mitä vakavin talouskriisi, moni vuosikymmeniin koettu vakavin kriisi. Teidän roolinne tulee olemaan siis erittäin tärkeä, raskas ja vaikea ja olemme voineet nyt todeta, kuinka hyvin te olette tietoinen tästä tilanteen ja teidän asemanne vakavuudesta. Ja, ja toivon, että pystytte hoitamaan asiat hyvin, ehkä ei ihan sillä tavalla kuin Liettuassa on tehty, mutta paremmin. Nyt täällä on kyllä korostettu sitä tosiseikkaa, että ilman tai Lissabonin sopimuksen kera jo Rooman sopimuksesta lähtien. Euroopan komissio on yksi niistä, on yksi EUn kolmesta instituutioista, toimielimistä, ja se on yhdenvertainen muiden kanssa, mutta sillä on hyvin omaperäinen toiminta ja toimijarooli. Ja ilman sitä unioni ei olisi varmasti nähnyt päivän valoa, koska sehän perustuu alun perin taloudellisiin sopimuksiin. Mutta kaikki tämä edellyttää, että komission kollegiona ja komission puheenjohtaja ja jokainen kukin komissaari käyttäytyy tämän toimielimen jäsenen ominaisuudessa, eikä ryhdy yksinomaisesti yksinään, vaan toimimaan ikään kuin olisi jonkun ministerineuvoston pääsihteeri. Minä sanon tässä nyt tämän, koska me olemme tämän jo ehkä mieltäneet aikaisemmin. Meillä on ollut herra Barrosson johtama komissio ja siellä on joitakin komissaareja, joita me valvomme tarkasti, seuraamme toimintaa tiukasti, erityisesti budjettikomissaarin toimialaa. Jokainen komissaarihan on tietoinen siitä, kuinka keskeinen vastuu kullakin on ja budjettikomissaarilla ehkä vieläkin suurempi. Me tarvitsemme hyvin toimivaa unionia, ei mitään komissio, joka palvelee neuvostoa tai, budjet, tai parlamenttia, vaan komissio, joka täysimittaisesti kantaa sille kuuluvan vastuunsa. Ja olen todennut, että te olette hyvin tietoinen tästä. Te tulitte tänne kokemustenne kerran. Teillä on uusi tapa tarkastella asioita, tuore tapa lähestyä asioita teillä on valtava vestuu nyt, velvollisuus nyt ehkä irrottaa meidät tämmöisistä kiusallisista huonoista tavoista ja epänormaalista toimintatavoista, jotka voivat olla vähän häiritseviä, shokeravia ulkopuolisille tarkkailijoille. Me olemme jo tottuneita niihin, emmekä mitenkään niistä enää provosoidu. Täällä puhutaan luot, luotoista joissakin budjettikohdissa, joita ei ole koskaan käytetty. Meillä maksumäärärahoista, joita ei ole koskaan käytetty joissakin budjettikohdissa, ja sitten niitä käytetään joillakin toilla toimintalohkoilla joinakin aikakausina, mutta semmoinen ei enää ole hyväksyttävissä ainakaan nyt tällaisen kriisin vallitessa. Täällä on jo tuotu esille se, että kun harjoitettu, kukin harjoitettu politiikka vaatii tiettyjä rahoituksellisia sääntöjä. Meidän alan asiantuntijat, talous- ja juris- ja oikeusoppineet tietävät, kuinka vaikea on harjoittaa ja toteuttaa unionin politiikkaa – silloin kun tilanne on vaikea niin kuin se on nyt, niin silloin ei voi enää hyväksyä kaikkia entisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja. Minä olen voinut todeta tämän iltapäivän aikana, että te olette valmis ottamaan tämän haasteen vastaan. Ja minä olen siitä iloinen ja minä uskon, että te voitte ryhtyä toimimaan budjettikomissaarina, jos puheenjohtaja antaa suoksumuksensa talousarvioesityksen tarkistamiseen. Jos kaikki sujuu hyvin, niin muutaman viikon kuluttua me ryhdymme jo siihen, että lähdemme soveltamaan uusia Lissabonin menettelytapoja. Se tulee olemaan aivan erilainen toimintamalli ja järjestelmä kullekin toimielimelle. Me teemme kukin työtä omalla sarallamme rauhassa eikä meillä ole mitään oikeutta ryhtyä ennakoimaan, mitä tapahtunee Irlannissa tai muualla. Mutta jos asiat sujuvat meidän kannaltamme hyvin, niin silloin asiat lähtevät aivan kiihtyvällä vauhdilla eteenpäin Lissabonia ajatellen ne, jotka ovat komissiossa neuvostossa tulevaisuudessa vastuussa talousasioista, talousarvioista, budjetista, niin meidän täytyy pystyä myös ottamaan vastaan haasteet näissä aikarajojen puitteissa, koska Lissabonhan edellyttää sitä, että tammikuussa kaikki käynnistyy uudella tavalla, uudella tahdilla. Kiitos herra Semeta tästä tilaisuudesta. Kiitos siitä, että voimme vaihtaa kanssanne mielipiteitä ja kiitos, että vastasitte kysymyksinne. Nyt mielellämme saatamme teidät tämän meidän valiokuntahuoneemme ovelle ja toivomme, että pian tapaamme uudestaan, kun teillä on tämä teidän nimityksenne vahvistettu. Nyt ihan menettelytapoja silmällä pitäen. Tämän kuulemistilaisuuden jälkeen me, ryhdymme mm, me tulemme laatimaan kirjeen, jonka minä allekirjoitan. Se tullaan lähettämään <clears throat> parlamentin puhemiehelle, joka se välittää edelleen puheenjohtaja Barossolle. Se on kokonaisvaltainen kirje, jossa, jonka sisältö käsittelee kolmea komissaariehdokasta, joita on kuultu ja tullaan kuulemaan tämän viikon aikana parlamentissa. Meidän pitäisi pystyä työskentelemään vähän paremmin rajattujen, rajattujen perusteiden varassa. Kiitos paljon. No niin, hyvät kollegat, me emme keskeytä sen enempää, koska me olemme jo hieman aikataulusta jäljessä. Ehdotan, että siirrymme välittömästi kohtaan viisi esityslistalla. Annan nyt aikaa niille, jotka haluavat saattaa komissaariehdokkaan ja, tai antaa lehtimiehille mahdollisuuden keskustella vielä hänen kanssaan, mutta pyydän teiltä kuitenkin hiljaisuutta. Ja nyt annan välittömästi puheenvuoron esittelijä Laslo Surjanille, joka tulee esittelemään meille eh, erittäin tärkeän työasiakirjan. Ole hyvä, Laslo. Uh, thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues in the News. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Kobu Newsista näette, että Meillä on kolme työasiakirjaa, joista meidän on keskusteltava nyt, mutta todellisuudessa niitä on oikeastaan vain kaksi. Työasiakirja 6 ja työasiakirja 7. Tämän huomioon, että meillä ei ollut mahdollista päästä yhteisymmärrykseen yhdessä kollegani Herra Manken kanssa näistä muista otsakkeista, niin tämä yhteinen työasiakirja, joka on osittain minulta ja pääasiassa häneltä, niin siitä käsitellään sitten myöhemmin. äm, sitä ei keskustella, vaan esitellään tai sitä ehkä osittain keskustellaan aikapaineista johtuen. Työasiakirja kuuden otsake on usein mainittu otsikko on usein mainittu otsake neljä. Jopa tässä kuulemisessa usein mainittiin, että meillä on valtaisia ongelmia otsakkeen neljä kanssa, ei tänä vuonna, mutta viime vuosina myös. Saanen siteerata jotain tästä työasiakirjasta komissio on selvästi tietoinen siitä, että EU on kroonisesti kyvyttön rahoittamaan otsaketta neljä asianmukaisesti. Me voimme todellakin pohtia sitä, että miksi. Ja itse asiassa vastausta ei ole. Viime vuonna olemme nähneet, että ainakin jotkut asiat, jotka liittyvät ö, otsakkeeseen 4 YUTP, ovat saaneet lisäystä neuvostossa, mutta tänä vuonna näin ei tapahtunut. Ja nyt puutun hiukan tähän toiseen työasiakirjaan, joka liittyy budjettiluonnokseen, mutta tässä asiassa meillä on todella paljon ongelmia. Ja meidän pitäisi käyttää kaikkia oikeudellisia mahdollisuuksia, mitä meillä on, kaikkia liikkumavaraa. Sitä ei ole kovinkaan paljon, mutta meidän tulisi kuunnella ulkoasiainvaliokunnan kollegoja ja yrittää tehdä parempi ehdotus vähintäänkin ensimmäisessä käsittelyssä. Joskus jonain vuonna parlamentti, toisena vuonna neuvosto kävi tiukkaa peliä ja odotti painostusta toiselta osapuolelta otsake neljä lisäämiseksi, korottamiseksi, koska loppujen lopuksi oletettiin, että lopulta me kaikki sovimme riittävistä määrärahoista – tätä otsaketta varten EU globaalina kumppanina, mutta joka vuosi meillä on liian vähän määrärahoja. Ja se, että aina odotetaan, että joku uhrautuu otsakkeen neljä puolesta, ei ole aina mahdollista. Erityisesti jos otetaan huomioon ne katot, joita meillä on. Tässä työasiakirjassa on kaikki tiedossa olevat tiedot ja toivottavasti meillä on tämä sitten käytössämme, kun valmistelemme tarkistuksia ja ensimmäisen käsittelyn äänestystä. Nyt, jos teille sopii, hyvä puheenjohtaja, niin haluaisin sanoa sanasen näistä muista työasiakirjoista, jotka siis liittyvät tähän talousarvioesitykseen. Jos luette ne huolellisesti, saatatte olla hiukan hämmentyneitä otsakkeen 1a liittyvä äm, liittyvä taulukko. Saatatte ajatella, että jotkut kohdat ovat yli mutta näin ei ole. Se liittyy globalisaatiorahaston vaikutukseen. Öm, Tässä ei ole kyse niinkään katosta, vaan menoista, joten tämä on selitys sille. Me emme ole laisinkaan tyytyväisiä neuvoston käyttäytymiseen. Nämä meidän prioriteettimme ja viestimme, jotka muotoilimme ajoissa, niitä ei mainita käytännössä laisinkaan. Tai ne eivät kuvastu talousarvioesityksessä. Erästä asiasta keskusteltiin lyhyesti komission jäsenen kanssa, nimittäin eh, eurooppalainen elvytyssuunnitelma. Minun on sanottava teillä, että on varsin selvää, mitä neuvosto haluaa saavuttaa. Nimittäin he ovat uudelleen käyttäneet maksut ja luoneet keinotekoisen marginaalin, joka täytetään toisessa sovittelussa elvytyssuunnitelmalla. Teidän esittelijänne tulee olemaan oikeanlainen vastaus siihen, mutta puheenjohtaja nyt ei ole aika, oikea aika mennä yksityiskohtiin, koska mielestäni meidän pitää päästä yhteisymmärrykseen koordinaattorien kesken, joten en nyt halua juosta asioiden edelle. Mutta olen kyllä jo kuvitellut ja miettinyt, miten nämä ongelmat ratkaistaisiin. Ja erityisesti kun nyt kuuntelin komission jäsentä, joka lupasi, että hekin työstävät ratkaisua. Mutta tällä, että tällä tavoin luodaan keinotekoisia marginaaleja ei ole mikään oikea tapa toimia. Me emme myöskään olleet kovin tyytyväisiä siihen, että että nämä täytäntöönpano-ongelmat, jotka otimme esiin selkeästi, no en voi sanoa, että ne eivät tässä tule esille, mutta minun mielestäni ne eivät tule esille oikealla tavalla. Eli eh, he sanovat, että heidän leikkauksensa perustuvat menneisyyden ja nykyisen eh, talousarvion täytäntöönpanoon ja realistiseen täytäntöönpanoasteeseen, joten äh, koska täytäntöönpano on ollut alhaista, niin sen takia neuvosto haluaa leikata budjettikohtia. Äh, ja äh, näin he tekevät sen kautta linjan, eikä, eivätkä katso asiaa tarkemmin. Meidän linjamme on erilainen. Me, Vaadimme, että jäsenvaltiot ryhtyvät kunnolliseen täytäntöönpanoon. Me yritämme saada aikaan myös parempaa, sää, parempia sääntöjä, haluamme yksinkertaistaa menettelyä ja nopeuttaa niitä. Ja haluan vielä toistaa erään erittäin tärkeän kysymyksen, ainakin minun mielestäni. Meidän ei mielestäni pitäisi ainoastaan tarkastella menojen määrää, vaan myöskin niiden laatua, eli mitä saamme näille rahoille vastineeksi. Se on erittäin tärkeää. Ja ne, jotka saavat tukea kohesiopolitiikasta, heidän on ymmärrettävä, että saavutetut tulokset ovat hyvä vastaus. Ja ne, jotka maksavat kohesiopolitiikasta, heidän on oltava varmoja siitä, että määrärahoja käytetään kohesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, eikä että määrärahoja vaan syydetään jonnekin ilman, että paikallinen BKT kasvaisi ja niin poispäin. Tiedän, että yhden vuoden esittelijä ei pysty muuttamaan näitä kaikkia asioita, mutta Viimeisen kolmen vuoden aikana kaikki edeltäjäni, kaikki esittelijät menivät tähän suuntaan. Ja kun menemme talousarvioesityksen ensimmäiseen ja toiseen käsittelyyn, niin toivottavasti liikumme tähän suuntaan. Jos muistan oikein, niin meillä on pieni virhe kohdassa kolme yleisissä kommenteissa kyse ei ole atesta, vaan teestä, mutta muuten tämä on melkein selvä. Ja tietenkään nyt ei ole oikea aika puhua realiteeteista, mutta neuvoston pääargumentti on, että huolimatta kaikista leikkauksista budjetin talous, talousarvioesityksen taso vuodelle 2010 on korkeampi kuin vuoden 2009 budjetin taso. Mutta tämä lisäys oli suunniteltu monivuotisissa rahoituspuitteissa, koska oli aivan selvää, että ne ohjelmat, jotka ovat tulossa ja jotka astuvat voimaan vuoden 2007 jälkeen, tulevat toteutumaan pääasiallisesti vuonna 2010. Kun tämä tiedetään ja tämä on kerran mainittu monivuotisissa rahoitussuunnitelmissa, niin se on tietenkin hyvä asia, mutta tämä todelliset summat maksuissa 120,5 se on käytännössä samalla tasolla kuin muutama vuosi sitten, siis kaksi vuotta sitten. Siksi, ottaen huomioon, että meillä on ollut inflaatiota, niin ei mitään suurta saavutusta ole tässä. Siksipä tämä vanha kiista neuvoston ja parlamentin välillä tulee jatkumaan. Toivottavasti ryhmät ovat kiinnostuneita saamaan realistisen budjetin budjetin, joka voidaan panna täytäntöön ja josta on hyötyä Euroopan kansalaisille. Ja jos pystymme pysymään yhtenäisenä sinä, niin voimme saavuttaa paremmin sen, mitä neuvosto ehdottaa. Perinteinen ö, tapamme toimia on palata Ateen, mutta Mielelläni toivotan tervetulleeksi tarkistukset, jotka ovat meidän prioriteettiemme mukaisia. Nimittäin, että meillä on siis budjetti, jolla on viesti. Komission välintulolla ei ole mitään viestiä, muuta viestiä kuin, että määrärahoja ei ole ja siksi leikataan menoja. Ja lopuksi puheenjohtaja haluaisin siteerata komission jäsentä. Kriisin aikana ei, ei kriisin aikana pitäisi leikata eurooppalaista budjettia, vaan EUn budjetti on väline, jolla voidaan auttaa jäsenvaltioita pienentämään niitä ongelmia, joita kriisi on aiheuttanut. Tämä on minun tavoitteeni. Tavoitteeni on muuttaa talousarvioesitystä tämän suuntaisesti ja toivottavasti tämä budjettivaliokunta tekee yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitos esittelijälle. Minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä. James Ellis ensiksi. James, ole hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut uudelle valinnasta. Hauskaa, että jälleen olet tässä tehtävässä. Kaksi kysymystä tai elementtiä, jotka ottaisin esille tänään. Ensinnäkin tämä erinomainen työasiakirja, jonka tämä numero kuusi, siinä selvitetään hyvin selkeästi, että jatkuvasti on ongelmia ollut, mutta siellä on yksi kysymys, 23 kohdassa. Se liittyy esitykseen, jonka Federal Waltner teki muistaakseni toukokuun alussa valiokunnalle, että muutoksia tulisi ICIhin, eli näihin välineisiin ulkosuhteissa. Tässä mainitaan, että tässä on myös kolme valustavaa toimetta DCIssä. Puheenjohtaja mitä täällä tehdään budjettivaliokunnassa, ymmärtääkseni tällä tämä voisi olla vaikea, kuuluuko tämä ehkä kehitysvaliokunnalle vai ulkoisenvaliokunnalle. Se liittyy molempien toimialaan, mutta budjettivaliokuntana me voimme ehkä esittää näkemyksemme heille. Ehkä esittelee itse, voisi tehdä esityksiä. Mielestäni tässä tarvitaan päätös. Todennäköisesti on lainsäädäntötekstikin Varmastikin se on osa myös 2010 talousarviota. Minun mielestäni olisi parempi, että saisimme valiokuntana tilaisuuden keskustella näistä esityksistä, koska kuitenkin on kyse aika suurista summista ulkosuhte-puolella. Tästä siirrynkin toiseen kysymykseeni, nimittäin johtopäätöksiin sovittelun jälkeen kohdassa 16 todetaan aivan selkeästi, että neuvosto on ollut epärealistinen nelosotsakkeessa, koska siellä on ollut alirahoitusta. Mitäs tälle tehdään? 2010 menettelyssä emme kovin pitkälle pääse. Se on vuosituinen menettely. Puheenjohtaja voi olla, että sen perusteella, mitä jäsenehdokas tänään totesi omasta valmiudestaan ja varmasti hän on, jos hänet hyväksytään vuoden loppuun mennessä, että hän olisi mukana koko menettelyssä 2010 talousarvon osalta. Ehkä tämä voitaisiin myös ottaa esille välitarkastelussaan, mitä ylipäätään pannan nelosotsakkeeseen. Ja nimenomaan siitä on kyse välitarkastuksessakin. Voi olla, että 2010 tulee esille myös uuden komission jäsenen ja uuden komission kanssa. Ja siinä ehkä olisi hyvä käyttää tätä vipuna nelosotsaketta siis. Tämä nyt ajatuksena, koska minä olen nyt nähnyt tämän ensi kerran, että tällainen kuuleminen tulee vasta jälkikäteen ensi kertaa 25 vuoden aikana, kun mitä minä olen täällä ollut. Olen varma, että esittelijämme on ottanut huomioon neuvoston ehdot ja kokemus on osoittanut, että brittiläisillä on ainakin yli satavuotinen perinne siitä, miten harjoitetaan parlamentaarista demokraattista toimintaa kuin meillä täällä mantereella. Eli hyviä neuvoja kannattaa aina ottaa vastaan, erityisesti silloin kun puhutaan parlamentaarisesta taktiikasta. Herra Färmä seuraavaksi. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyet kommentit. Kiitän näistä työasiakirjoista. Ne ovat oikein hyvät. Me jaamme esittelijän arvion ensimmäistä käsittelystä neuvoston kanssa ja myöskin tilanteesta otsakkeeseen neljä liittyen. Haluaisin vain kahta asiaa käsitellä, joista meidän mielestäni pitäisi keskustella enemmän. Ensimmäiseksi se, mitä kuulimme uudelta komission jäseneltä tänään, mistä kuulimme jo neuvostosta. He haluavat ratkaista tämän 2,4 miljardin ongelman. Elvytyssuunnitelmaa varmaan ja myös muita ongelmia, esimerkiksi eh, mikrorahoitusväline. He haluavat ratkaista tämän eh, siirroilla. Ja tämä on ongelmallista, koska me olemme määritelleet prioriteettimme, me tiedämme, mitkä prioriteettimme ovat. Ja eh, tämän tyyppisten summien ratkaiseminen määrärahasiirroin on ongelmallista. Minä en mitenkään vastusta rahasiirtoja, jos sille on hyvät syyt, mutta meidän täytyy käyttää myös muita mahdollisuuksia, käyttää toimijoiden välisen sopimuksen ja rahoitusnäkyvien muita välineitä hyödyksemme. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia liittyy ilmastonmuutokseen. Me olemme tilanteessa, jossa meillä on joulukuussa Kööpenhaminan huippukokous. Me tiedämme, että yksi suurimmista ongelmista on se, miten rahoittaa vähemmän kehittyneiden maiden kustannukset päästöjen leikkauksissa. En tiedä, rahoitetaanko tämä otsakkeella neljä vai jossain muualla, mutta tämä on kuitenkin eräs asia, joka meidän on otettava huomioon. Me todellakin tarvitsemme ilmastonmuutosstrategian ja ilmastonmuutosten kustannus, ihmisoikeuksiin liittyvän strategian. Ensimmäinen asia on Euroopan unionin sisäinen kustannus. Muutama kuukausi sitten hyväksyimme puhemies Busekin mietinnön strategista energiaohjelmasta ja siihen menisi kaksi miljardia euroa vuosittain pelkästään siis tähän ohjelmaan ja sitten sen lisäksi kaikki muut asiat, joista meidän on sovittava Kööpenhaminan huippukokouksen yhteydessä. Tarvitaan valtaisia rahasummia ilmastonmuutosstrategiaa varten. Ja minun mielestäni meidän pitäisi tehdä tähän lisäyksiä, kun puhumme tulevaisuudesta sekä kun puhumme otsakkeesta neljä että kun puhumme sisäisistä kustannuksista. Merci, Monsieur Belde. Kiitos. Sen jälkeen Belde ja Elga Truppel. Belder ensin ja sitten Helga. Ja sen jälkeen Laslo tulee vastaamaan sillä tavalla, että voimme sen jälkeen vielä käsitellä esityslistan seuraavan kohdan. Eh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Hyvät esittelijät, hyvät jäsenet, toivottavasti lyhyt vuoro, puheenvuoroni osuu oikeaan kohtaan. Tämä liittyy joukkoon tarkistuksia, jotka liittyvät sosiaalirahastoon ja rakennerahastoihin. Niin, mistä tässä on kyse? Nimittäin jo joidenkin vuosien ajan olen pyrkinyt seuraamaan vähän lähempää Euroopan unionin kehitystä laituneena unionina, varsinkin kun ajatellaan, miten lapsista kannetaan huolta. Euroopassa ja minun maassanikin olisi kovasti vahinko, kun, jos on kovin paljon ongelmia lasten vastaanotossa, kun on kyse lasten siirtämisestä laitostamiseen. Kyse on lasten tulevaisuudesta ja se on minulle tärkeä asia. Minulla on tarkoitus tehdä jotakin tarkistuksia nimenomaan tässä kysymyksessä. Tämä oli aiheeni puheenvuorossani ja haluan, että se saa hyvän vastaanoton. Meidän täytyy miettiä tätä kysymystä Euroopan mittakaavassa, minkälaisia aloitteita on olemassa jo tänä päivänä lasten vastaanotossa ja kansalaisjärjestöistä varsinkin. Meidän täytyy myös antaa tukea tälle. Haluaisin, että komissio tekisi aloitteita, kuten on tehty Bulgarian kohdalla. Siellä on järjestetty tärkeä konferenssi aiheesta varmasti Euroopan parlamenttikin, kun puhutaan tosin elvytyspaketistakin, ettei siinä kuitenkaan unohdeta lapsiakaan Euroopassa. Meidän täytyy ojentaa auttavan kätemme heille. Toivottavasti me saamme tukea myös tarkistuksillemme. Kiitos hyvä kollega. Olen varma, että esittelijä seurasi kiinnostuneena teidän ehdotustanne. Sitten Helga. Monsieur le Président. Ähm, ich will auch nochmal anfangen mit der... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan äh, alkaa tällä strategisella kysymyksellä, joka äh, James Elliskin jo äh, tavallaan muotoilu. Vaikka me nyt keskustelemme budjetista 2010, niin väliaikaisarvioinnin kysymys ja kysymys siitä, saammeko joustavamman budjetin, jossa olisi eri uusia painopistealueita, siihen liittyy myös menot ja tulot mutta että 2010 äh, äh, tulee olemaan erittäin tärkeä vuosi vuosille 2011 ja 2016 ja siksi 2010 on erittäin tärkeä vuosi. Äh, pystymmekö saavuttamaan aikaan tiettyjä uudistuksia? 2010 no, tulee olemaan erittäin tärkeä vuosi, siis ilmastopolitiikka, kestävyys, uudet tuotteet, uudet teknologiat kaikki nämä suuret strategiset kysymykset, mitä merkitystä tällä on työllisyyspolitiikalle, talouspolitiikalle, sääntelylle ja näille uusille tuotteille. Meidän pitäisi saada tämä näkyviin jo vuoden 2010 budjetissa ja sitten selkeästi osoittaa, mihin meidän pitäisi mennä tulevaisuudessa. Minun ryhmälleni tämä tarkoittaa sitä, että aiomme tehdä tarkistuksia äh, liittyen kestävyyteen ja ilmastoneutraaleihin teknologioihin ja myös äh, koulutukseen ja Erasmus-ohjelmiin, koska nämä ovat asioita, joihin meidän mielestämme pitäisi painopistealueet asettaa ja tietenkin myös ulkopolitiikka ja Euroopan merkitys maailmassa. Meillä ei ole riittävästi määrärahoja tähän äh, saraan liittyen, näin ei voi jatkua. Toivon, että Kööpenhaminassa nyt päästään myönteiseen kehitykseen ja ja ei pelkästään Euroopassa, vaan myös kehitysmaissa nämä määrärahat, joita tarvitaan Kööpenhaminasta kautta syntyviin uudistuksiin hän ovat aivan valtaisat ja silloin otsakkeen neljä määrärahat eivät mitenkään riitä. Ja eh, sitten yleinen kysymys kuuluu, että miten tämän tulisi jatkua Euroopan ja yksityisten investoijien välillä. Ja vaikka meidän kunnia, budjettimme olisikin kunnianhimoinen, niin se voi Kööpenhaminan konferenssin jälkeen tuoda vain pienen osan määrärahoista, ottaen huomioon tämän tehtävän suuruuden. Ennen kuin Laslo vastaa, haluaisin korostaa vielä kerran, kuinka tärkeä Helgan kommentti oli. Ja haluaisin sen tiimoilta kaksi asiaa. Ensinnäkin, mehän kaikki tajuamme sen, että me tulemme tekemään työtä alustavan talousarvioesityksen pohjalta. Siitä on tullut esitys sen jälkeen, kun siitä heinäkuussa äänestettiin, ja, mutta se laadittiin ennen kuin talous- ja raha- ja finanssikriisi oli käsillä. Sitä pitäisi tulla soveltamaan vuoden sisällä, jolloin talouden konteksti on kokonaan erilainen. Ja jolloin ainakin näin me toivomme, toimielinten välinen ja keskeinen tilanne tulee olemaan myös toisenlainen Lissabonin sopimuksen myötä uusine toimivaltuuksineen. EU-ssa parlamentissa Lissabonin sopimuksen myötä ja, ja päätöksentekomenettelytkin ovat hieman uudenlaisia. Tämä kaikki häiritsee meitä nyt vähän. Taloustilanne pakottaa meitä toimimaan. Taloudellinen tilanne pakottaa meitä toimimaan, mutta institutionaalinen ja poliittinen kalenteri pistää hieman kapuloita rattaisiin. Tämä on muistettava. Mitä Helga sanoi, se on varsin tärkeää. Nykytilanne, kriisi ja talouden tukitoimenpiteet, recovery plans, jotka kaikki 27 maata ovat hyväksyneet, ne Nämä suunnitelmat ovat osoittaneet, mitä me tiesimme jo kauan sitten tässä valiokunnassa, mutta yleinen mielipide ei ehkä aina niin tiedä sitä, että EUlla ei ole riittäviä budjettivälineitä, instrumentteja harjoittaa riittävän kauaskantoista ja laajaa ja talouspolitiikkaa. Meillä on ihan pienen pieni budjetti, me olemme jättiläinen lainsäädäntötoiminnassa, mutta hiiri, jos ajatellaan budjettitoimia. Meillä on ehkä liian vähän euroja, jos me haluaisimme tehdä lisä, lisäyksiä kansallisella tasolla, mutta meillä pitää löytää vielä lisää ainakin puolet lisää vuodelle 2010 budjettia ajatellen. Meidän täytyy valvoa, jotta toimimme sillä tavalla, että kaikki mikä on meistä riippuvaista, Euroopan budjetti olisi mahdollisimman oikeudenmukainen, mahdollisimman toimiva ja tehokas, jotta päästäisiin EUn itselle, itselleen asoittamat tavoitteet, jos ajatellaan ympäristöä muun muassa – tai ilmastoa, josta Helga mainitsi, mutta meidän täytyy myös pitää mielessä ja valvoa jäsenmaita, joilla on paljon suuremmat budjettiliikkumavarat kuin meillä, myöskin öö, pitävät kiinni velvoitteistaan. Velvoitteistaan ajatellen Kööpenhaminaa ensisijaisesti. Sen takia minä ehdotankin budjettivaliokunnalle, minä puhun tässä koordinaattoreille ja puhun myös kaikille. Minä ehdotan, että Euroopan parlamentti tekisi aloitteen ja koordinoisi ehkä epävirallisesti aluksi ja myöhemmin virallisemmin budjettipolitiikkaansa niiden kansallisten parlamenttien jäsenvaltioiden kanssa sillä tavalla, että meillä on kokonaisvaltaisempi, parempi, tehokkaampi ja yhtenäväisempi talous tai budjettipolitiikka sekä Euroopan tasolla että Euroopan tasolla. Tehokkuus, yhteenkuuluvuus, teoreettisesti sehän pitäisi olla itsestään selvää, jos ajattelemme ECOFINia ja euroaluetta, mutta kun tarkastellaan käytännössä asiaa, niin ainahan asianlaita ei näin ole. Ja varmastikin Lissabonin sopimuksen puitteissa meidän valiokuntamme, ehkä talous- ja rahasian valiokunnan yhdessä, voisi laatia joitakin aloitteita. No, sillä välin. Jutta, anteeksi, nyt tässä välissä Jutta haluaa tehdä kysymyksen ja sitten annan puheenvuoron Laslolle. Ja kiitän varapuheenjohtajaa siitä, että hän on tullut paikalle. Ja sen jälkeen hän saa puheenvuoron. Mutta ensin Jutta, ole hyvä. Niin paljon kiitoksia. Se, mitä puheenjohtaja juuri äsken sanoi, että me Euroopan unionina olemme lainsäädännöllisesti jättiläinen, mutta budjetin kannalta kääpiö, niin se on totta. Mutta sitä tärkeämpää on, että se vähäinen rahamäärä, mikä meillä on, että se käytetään tehokkaasti ja pannaan täytäntöön budjettivuoden aikana. Näin Tähän me tulemme palaamaan huomenna. Meillä on paljon siirtopyyntöjä komissiolta, muun muassa se, mistä Helga juuri äsken puhui. Meidän mahdollisuutemme auttaa kolmansia maita e, ja erityisesti meidän ympäristöaloitteidemme täytäntöönpanemiseksi, täytäntöön panemiseksi, meidän ideoidemme e, toteuttamiseksi. Tässä haluamme auttaa kolmansia maita. Ehdotimme komissiolle 90 e, miljoonaa budjetti kohtaan. Sehän on todella vähän, naurettavan vähän. Me raaputimme kaikki rahat kasaan ja lisäsimme siihen 47 miljoonaa euroa. Ja komissio väitti, että kesällä ettei se pysty käyttämään näitä maarahoja, haluaa käyttää ne johonkin muuhun. Ja tämänkin puheenjohtaja tänään jo sanoi, no sitten täytyy todellakin vaatia komissiota täyttämään tehtävänsä. Komission on toteutettava se, mistä me päätämme. Ei ole mitään ähm, tekosyitä, että vaatimuksia ei ole tullut ja niin poispäin, vaan määrärahat äh, pitää käyttää siihen, että meidän aloitteemme toteutetaan kolmansissa maissa. Minä todella hermostuin, kun nämä, näin nämä määrärahasiirtopyynnöt. Mutta jos me kerran näistä keskustelemme, no huomenna keskustelemme siitä vielä syvällisemmin, niin on tärkeää, että otamme huomioon se ja varmistamme sen, että komissio todella toteuttaa sen vähän, minkä voimme toteuttaa. Ja jos se ei onnistu, niin sitten täytyy tehdä rakenneuudistus tai tehdä lisää töitä, mutta ei tätä voida hyväksyä tällaisenaan. Kiitos Jutta siitä, että muistutit tästä. Kiitos Jutta. Haluan kiittää. Silloin kun tehdään päätös, sitä pitää myös toteuttaa. Ehkä se on vähän harvinainen käsite Ranskan politiikassa. On olemassa päätösten maailma ja sitten on realiteetti jotain ihan muuta. Se etu on siinä, että me teemme yhdessä ja toteutamme parhaimpia ideoita ja toimintamenetelmiä aina yhdessä. Meillähän on sanottu, että sanotaan, että saksalaisilla on vähän tämmöinen pohjoismainen tapa lähestyä asioita, että me käyttää hyvää järkeä ja ajatella yleistä hyötyä. Mutta tämän sanottan ja, ja juttaa kuultuamme nyt Laslo päättänee keskustelun. Annan sinulle puheenvuoron esittelijänä. Ole hyvä. Mä en most megfordítottam a dolog. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä vastaankin nyt unkariksi. Alustukseni oli englanniksi teen päinvastoin kuin yleensä teen siis, mutta kiitos kovasti kaikista huomioista. Erityisesti olen iloinen siitä syystä, että mitään periaatteellista ristiriitaa en näe yhdenkään kommentin kanssa. Nimittäin yhdessä varmasti me pystymme kyllä saamaan erinomaisen hyvän talousarvion. Puheenjohtaja, voi olla, että emme ole aivan julkituoneet yksiselitteisesti, että täällä on myös erinäisiä uusia kollegoja salissa. Siksi heidän vuokseen joudun vielä toistamaan, että tämä on pieni talousarvio. Vaikkakin pieni, niin tärkeä se on ikään kuin öljy koneessa, se on yhtä tärkeää. Ehkä näin voidaan polttoaineen niin kulutusta suuressa koneessa vähentää. Nimittäin jos ei siellä ole tätä ainetta, niin koko koneisto saattaa pysähtyä. Siksi EUn pieni budjetti pienenäkin on tärkeä, sillä voi olla vaikutuksia myös siihen, miten Euroopan unioni toimii. Meidän Täytyy saada ihmiset ymmärtämään myös tämän, huolimatta kaikista uutisista viestimissä, että huolimatta siitä, mikä se talousarvio on, niin se on hyvin pieni, kun ajatellaan sitä sataa euroa, niin oikeastaan yksi euro vain kuluu Euroopan unionin talousarviossa. Ehkä tänä vuonna mennään yli yhden euron, mutta se jää nähtäväksi. No sitten yritän vastata näihin huomioihin ja kysymyksiin, mitä James totesi, että meidän täytyy myös keskittyä lainsäädäntöpuoleen. Avoimin mielin täytyy pyrkiä siihen, että saadaan aikaan kohtuullista yhteistyötä valiokuntien kesken, kuten nekin ovat pyrkineet tekemään – Esittelijät ovat näin tehneet viime vuosien aikana. kesä neljä ja sen yhdistäminen myös välitarkasteluun, niin totta kai olen aivan tämän puolesta. Kovin toiveikas sen tosin ole. Mutta tämä valiokunta ja tämä parlamentti ei ole mikään Hyde Park, jossa vain puhutaan ikään kuin turhaa tyhjää puhetta, vaan joskus, jossain vaiheessa tarvitaan myös käsinkoskiltavia tuloksia, jos halutaan, että Euroopan unioni otetaan vakavasti. Meidän todellakin täytyy saada aikaan myös tuloksia. Haluaisin myös kutsua tervetulleeksi SD-ryhmän uuden koordinaattorin, koska nyt muodollisesti puhumme tästä täällä virallisesti ensi kertaa. Pyydän ymmärrystä myös myönteisille asennoitumiselle ja minä odotan tässä hyvin myönteistä yhteistyötä jatkossa. Jossain määrin ilmastonmuutospäätökset liittyvät myös nelosotsakkeeseen ja myös enimmäismäärien Saattaa olla, että niiden myötä tulee rajoituksia. Meidän täytyy yhdessä neuvoston kanssa näitä tarkastella. Yksi asia kuitenkin on aivan varmaa. Jos Euroopan unioni ei osallistu tavalla tai toisella kolmansien maiden muutoksiin, kun ne yrittävät torjua ilmastonmuutosta, niin mitään sopimuksia, mitään tuloksiakaan ei saada aikaan. Miten unioni sitten pystyy tähän? Voi olla, että se ei ole meidän valiokuntamme toimivallassa, mutta ainakin tehtäisiin selväksi se, että parlamentti on tietoinen – tästä velvollisuudestaan, moraalisesta velvollisuudestaan. Sekin on jo tärkeää. Voi olla, että me emme pysty sanelemaan maailman mittaluokassa sääntöjä, joko saattaisi viedä pohjan kokonaisten mantereiden teollisuudelta. Ja voi olla, että moni kehitysmaa joutuu tekemään uhrauksia, joihin me emme ole itse valmiita, niin tämä olisi moraalisesti mahdoton tilanne. Helgakin viittasin tähän. Meidän pitäisi tehdä mahdollisimman paljon. Voi olla, että on muitakin painotusvaihtoehtoja talousarviossa, mutta tämä ilmastopaketti on yksi tärkeä. Täytyy miettiä, että miten se sovitetaan yhteen nelosotsakkeeseen jokaista otsaketta pitäisi laajentaa, kuten totesin. Olin aikanani myös sosiaaliministeri Unkarissa. Oli vastuusta myös köyhyyden torjunnasta lasten parissa. Entisenä ministerinä olen samaa mieltä täällä kuulun lausunnon kanssa. Mutta minun mielestäni nämä kysymykset täytyy miettiä EUn toimivalla näkökulmasta. Täytyy löytää sellainen muotoilu, joka menee yksin toimivaltamme kanssa. Emme voi ruveta sanelemaan ja määräilemään, jos se on vastoin subsidiariteettiperiaatetta. Se oikeastaan viekin minut tähän metaforaani siitä, että olemme niin kuin voiteluaine koneistossa. Voi olla, että me pystymme edistämään prosesseja, jotka eivät ensisijaisesti ole EUn vastuulla, Kuitenkin tämä työ voi olla tärkeää, ainakin kiinnitetään huomiota asioihin ja näin ehkä pystytään käynnistämään myönteisiä prosesseja vastaukseiksi jäsenvaltioissa, jos kerran toimivalta siellä on. Tämä liittyy myös vihreiden esittämään ajatukseen, jota voin tukea. Minä tarvitsen teidän apuanne, jotta voisin selkeästi yksilöiden painopisteet. Selkeästi me voi sanoa, kuinka paljon meillä on. En voi pelkästään sitoumuksista puhua, mikä on enimmäismäärä, joka voitaisiin saavuttaa. Jos ihme tapahtuisi niin, että monivuotiset ohjelmat toteutuisivat lupauksineen, niin sitten olisi kyse noin 30 miljardista. Me olemme kaikki olleet mukana tässä työssä aikaisemminkin jo vuosien ajan, ja me tiedämme, että emme kaikkia voi saavuttaa, koska neuvoston kanssa täytyy yksimielisyys löytyä. Me emme marraskuussa ehkä pysty pääsemään yksimielisyyteen. eikä kuitenkaan kaikkea saavuteta. Mutta ne miljardit, jotka pystymme käyttämään ja osoittamaan, sisältäkööt myös selkeän viestin Euroopan unionin kansalaisille. Näin he ymmärtäisivät ja näkisivät paremmin, mitkä ovat ne kysymykset tai mitkä ovat ne painokset, joita Euroopan parlamentissa on ollut esillä. Usein talousarvot ovat kovin värittömiä, eikä se ole parlamentin vika. Haluaisimme kuitenkin painottaa tiettyjä asioita niin, että ne sisältäisivät myös viestin kansalaisille tietäisivät, mitkä ovat meidän aikomuksemme. Kiitoksia. Bien, merci Laszlo pour la... Kiitos Laslo tämän työasiakirjan esittelystä. Muistutan nyt kaikille läsnäolijoille tarkistusten määräaika tälle parlamentaariselle valiokunnalle. Ne yksityiset jäsenet, jotka haluavat tehdä tarkistu, tarkistuksia, deadline on 9. syyskuuta, eli määräaika menee umpeen ensi viikolla 9. syyskuuta. Poliittisille ryhmille määräaika on 16. syyskuuta. No niin, me olemme nyt käsitelleet kohdan viisi. Voimme siirtyä viimeisimpään kohtaan tämän iltapäivän esityslistasta. Se on kohta kuusi. Euroopan parlamentin budjetti. Totta kai se meitä koskettaa mitä suurimmin. Meidän esittelijämme muiden toimielinten budjetista Manka. Esittelijä, haluaako hän käyttää tässä puheen nyt puheenvuoron vai haluaako hän että annan puheenvuoron varapuheenjohtaja Petelalle. Jenny Pitela on täällä meidän kanssa, pääsihteerin kanssa, Klaus Vellen kanssa, joka on ottanut komissaarin paikan täällä. En tiedä, onko tässä nyt kohtalon havinaa, kun hän istuu äskeisen komissaariehdokkaan paikalle. Mutta me kuulimme vastikaan, että eilen, ill- eilen illalla vast ikään kokoontunut puhemiehistö on antanut Jenny Pitellalle tehtäväksi toimia budjettivastaavana. Eilen käytiin siis puhemiestössä keskustelu talousarvioesityksestä Euroopan parlamentin talousarvioesityksestä vuodelle 2010, koska meillä on hyvin kireä aikataulu edessämme. Olemme ajatelleet esittelijä Mankan kanssa ja yhdessä varanpuheenjohtaja Pitelan kanssa toimia siten, että tänä päivänä kävisimme ensimmäisen keskustelun. Eli se, mitä täällä tänään sanotaan, tulisi sitten antamaan vähän osviittaan puhemiehistölle jatkossa ja budjettivaliokunnalle jatkossa. Varapuheenjohtaja Pitellä, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Caro Amico, presidente Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa kollega Lamassur, hyvät kollegat, minä kymmenen vuotta olin täällä budjettivaliokunnassa ja täällä tein ensin askeleeni Euroopan parlamentin jäsenenä ja kuten monet, jotka silloin olivat paikalla jäseninä tai valiokunnan puheenjohtajana, muistanevat, olin ensin rakennerahastosta esittelijänä ja sitten myöhemmin budjetin yleisesittelijänä. Ja minun on rehellisesti sanottavana, sanottava, että tässä valiokunnassa olen oppinut todella paljon ja minun ja tämän valiokunnan välillä on syntynyt hyvin vahva side, joka saa minut nyt tuntemaan ylpeyttä ja olen erittäin onnellinen siitä, että voin nyt tulla tänne puhumaan teille varapuhemiehenä, jonka vastuualueen budjetti tietoisena siitä, kuinka tärkeää työtä tämä valiokunta tekee. Se varmistaa, että on riittävät välineet, jotta voidaan toteuttaa parlamentin, voidaan toteuttaa Euroopan unionin tavoitteen. Minua kiinnostaa teidän mielipiteenä, ajatuksenne ja kantanne. Haluaisin myös valmistelevassa puhemiehistön päätöksentekovaiheessa kerätä ajatuksianne, jotta saisimme aikaan mahdollisimman hyvää harmoniaa ja synergiaa e, ennen ja päätöksentekoa ja myös sen jälkeen. Meidän täytyy työskennellä samalla rintamalla. Emme ole tässä mitenkään eri leireissä, puhemiehistö ja budjettivaliokunta. Ainoa tavoite on mahdollisimman suuri avoimuus ja menojen optimisointi. Ja meidän täytyy tehdä Euroopan instituutioiden toimesta mahdollisimman tehokasta ja toimivaa kansalaistenkin kannalta. Kiitän. Kiitän äh, Klaus Velleä hänen äh, äh, työstään ja meillä tulee olemaan oikaisukirjelmä josta keskustellaan seuraavassa puhemiehistön kokouksessa ja hyväksytään. Voimme nyt äh, käydä äh, ennalta äh, mielipiteen vaihtoa, sitten käymme keskustelua myöhemmin puhemiehistössä ja puhemiehistö hyväksyy sitten tämän asiakirjan ja se tulee sen tekemään todennäköisesti seuraavassa kokouksessaan 7. syyskuuta. Eli teen tässä nyt oikeastaan vain vetomuksen. Eh, me tarvitsemme ristiriitoja välillämme. Eh, tarvitaan vain eh, keskustelua. Yhteinen etumme on puolustaa Euroopan parlamentin etuja. Euroopan parlamentti ja siinä puhemiehistö ja budjettivaliokunta ovat kaksi saman elimen, saman, saman instituution sydäntä, joiden on sykittävä samaan tahtiin. Ja meidän täytyy tehdä tästä parlamentista toimiva, avoin kansalaisille, joka on valmis toimimaan, kun sitä siltä vaaditaan. Näin Lama Suurkin äsken sanoi ja edustaja hauk meidän täytyy myös valmistella Lissabonin sopimusta ja eh, lisäksi minun on sanottava suoraan, että meidän eh, eh, hyvin tiukka linjaa me ei ymmärrettäisi. Me pyydämme hallituksilta, että ne antavat lisää määrärahoja Euroopan unionin budjettiin ja sitten haluamme rajoittaa, Euro- jos emme samalla rajoita Euroopan parlamentin budjettia uusia tehtäviä ja uutta voimaa. Tämä on yhteisen toimintamme pohjalla. Onnittelen puheenjohtaja Lamas Suuria teidän johdollanne. Varmasti pystymme pääsemään eteenpäin samoin kuin edeltävien puheenjohtajien alaisena. Toivotan hyvää työtä kaikille koordinaattoreille ja myöskin ystävälleni Vladimir Mankalle ja teille kaikille. Kiitoksia. Bien, merci. Kiitos, hyvä kollega, hyvä varapuhemies Jani. Teidän muistutuksenne siitä, että täällä sykkii kaksi sydäntä. Se kyllä ainakin EPPn riveissä herättää syvää mieltymystä, syvää, syvää innostusta. Kyllä, sillä on erittäin hyvin ilmaistu asiat. Ja se on tärkeää meille. Olemme täysin samaa mieltä kanssanne. Enhän minä näin sanonut, sanoo puheenjohtaja, mutta tämä nyt on meidän keskinäistä kinastelua. No, mehän emme täällä ole mitään fransiskaaneja. Ei sekään ehkä aina niin miellytä meidän katolisia ystäviämme jokaisessa Euroopan maassa, mutta Ranskassa on tapana sanoa, ei, ei tarvitse olla surullinen puhuakseen vakavasti. Hyvä pääsihteeri, haluaisitteko te nyt täydentää tähän jotakin, mitä varapuhemies äskettäin sanoi? Erityisesti jos voisitte esitellä meille, se olisi meille mielenkiintoista ainakin jäsenten kannalta, esitellä meille eh, niitä keskeisiä osatekijöitä tässä oikaisukirjelmässä. Kiitos etukäteen. Äh, Puheenjohtaja, jos näin toivotaan, niin mielellään täytetään varapuhemiehen äh, alustusta kertoakseni teille hiukan äh, keskustelun tilasta tällä hetkellä. Se on ainoastaan pääsihteerin ehdotus. Puhemies ei ole vielä päättänyt ja siksi on varmaan oikein, että tänään voin antaa vain aikaista varhaista tietoa budjettivaliokunnalle ja siksi puhemiehistö päättikin, että sen äh, ensimmäisessä kokouksessa ainoa äh, asia äh, työ tehtävien jakamisen lisäksi oli alustava keskustelu budjetista ja myös sitten seuraavassa kokouksessa todennäköisesti 7. syyskuuta, jotta silloin mahdollisesti ehkä voitaisiin myös tehdä jo päätös niin, että vuoropuhelu voidaan käydä puhemiehistön päätöksen pohjalta. Se, mitä minä teille tänään voin esitellä, ovat oikeastaan ainoastaan pääsihteerin ehdotukset, Kuitenkin voin varmaan sanoa, että se keskustelu, jota meillä eilen oli puhemiehistössä, oli hyvin myönteistä. Ehdotukset suurimmaksi osaksi saivat varapuheenjohtajan tuen, mutta meidän täytyy vielä odottaa lopullista päätöstä. Sen todennäköisesti saamme 7. syyskuuta puhemiehistössä. Sisällöllisesti on järkevää jakaa tämä laaja asiakirja neljään eri osaan koska sitten voitte myös nähdä, että tässä on kyse hyvin erilaisista muutoksista. Kysymyshän kuuluu, että budjettimenettelyhän on jo aloitettu. Miksi nyt tehdään ehdotuksia vielä eh, tarkistuksia ensimmäiseen käsittelyyn? No, tälle on oikeastaan neljä syytä. Ensimmäinen syy on ihan normaali ja se on ihan tavanmukainen, nimittäin kyse on päätöksistä, jotka puhemiehistö on tehnyt jo tässä väliajalla, eli ennen kesälomia vielä. Ja jos ne halutaan toteuttaa, niin ne täytyy myös rahoittaa asianmukaisella tavalla. Avoimuuden ja selkeyden vuoksi eh, teille myös annetaan tarpeelliset luvut tässä. Toiseksi, ja tämä on rutiininomainen tapahtuma jokaisen vaalin yhteydessä, eh, tietenkin eh, Eurooppa-vaalien yhteydessä syntyy myös aivan erityisiä budjettitarpeita, jotka voidaan arvioida kyllä etukäteen, mutta aivan tarkkaan niitä ei tiedetä. Esimerkiksi siirtymärahoja lähteville jäsenille voidaan arvioida, kuinka paljon jäseniä valitaan uudelleen, kuinka paljon jäseniä ei valita uudelleen, mutta tämä on aina vain arvio ja sitten täytyy mukauttaa budjettia, kun luvut tiedetään. Sitten tähän liittyy myös uusi avustajien ohjesääntö, kuinka paljon sitä hyödynnetään, kuinka paljon avustajien täytyy mm, mennä esimerkiksi äh, alustavaan lääkärin tarkastukseen. Tämäkin oli ainoastaan arvio ja nyt tiedämme sitten tarkemmat luvut. Kolmanneksi äh, meillä on uusia painopistealueita ja tällä saralla äh, ehkä puhemiehistössä vielä keksitään uusia toimenpiteitä, koska tässä nyt uudella puhemiehistöllä on mahdollisuus luoda uusia painopisteitä budjettiin. Ja neljäs kohta on henkilöstöpaketti. Siinähän budjettivaliokunta keväällä pyysi, ettei tätä tehtäisi tälleen, tällä tavoin useissa osissa, yksi osa keväällä, yksi osa syksyllä, vaan että olisi kokonaiskuva siitä, kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan. Ehkä olisi hyvä, että yksittäiset asiat esittelisin teille vielä. Ensimmäinen asia, puhemiehistön päätökset, jotka tehtiin vielä ennen kesälomia. Tässä on itse asiassa neljä asiaa, jotka johtavat erilaisiin budjettikuluihin. Ensinnäkin puhemiehistö päätti yhdessä viimeisimmistä kokouksistaan ennen vaaleja tukea eurooppalaista, eurooppalaisen historian taloa. Ja tavoite vuosi olisi 2014. Miksi 2014? Koska 2014 on ensimmäisen maailmansodan syttymisen silloin on ensimmäisen valmiusodan syttymisen vuosipäivä, siitä on kulunut sitten sata vuotta ja ajatteli, puhemiestä ajatteli, että tämä olisi hyvä aika mm, perustaa tämä eurooppalaisen historian talo. Ja puhemiestä ajatteli, että Eastman-rakennus, joka on lähistöllä, ja sitä parlamentti voi käyttää 99 vuoden ajan Eli se, mitä 99 vuoden eh, jälkeen tapahtuu, sitä ei vielä tiedetä, mutta 99 vuoden eh, ajan meillä on jonkinlainen suunnitteluvarmuus tämän rakennuksen suhteen. Nyt on tarpeen eh, tehdä arkkitehtikilpailu, jonka täytyy olla korkealaatuinen, koska laatu määrittelee myös tämän rakennuksen käytön korkean laadun sitten myöhemmin. Ja olisi myös hyvä, jos ensimmäiset henkilöstöpäätökset voitaisiin tehdä vuoden 2010 aikana. Tätä varten on ehdotettu noin 1,5 miljoonan määrärahoja Tätä varten on luotu myös toimikunta, jossa on, erittäin, jossa on tärkeitä henkilöitä ja lisäksi myös tieteellinen neuvosto, jota johtaa herra Vorocei, puolalainen, ja on tärkeää varmistaa, että tällainen hanke on myös tieteellisesti hyvällä pohjalla, koska historialliset kysymykset ovat aina myös poliittisia kysymyksiä, ne ovat arkaluontoisia kysymyksiä ja eh, tämän asian onnistuminen voidaan varmistaa vain eh, tällaisella tieteellisellä tuella. Sitten eh, vierailijakeskus. Tässä on ajateltu, että tämä avataan vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sitä varten tarvitaan määrärahoja jotta saadaan riittävästi riittävästi perustarvikkeita. Ja lisäksi on tärkeää, että tällä vierailijakeskuksella on myös vierailijaystävälliset aukioloajat, eli ei mitään toimistoaikoja, vaan että aukioloajat ovat hiukan pidemmät, mahdollisesti ne ovat, se on auki myös iltaisin ja viikonloppuisin ja tämä on tehtävä sitten ulkoisin työntekijöin. Tämä ei sitten johda henkilöstövaatimuksiin, vaan ennemminkin määrärahatarpeisiin. Lisäksi on myös kustannuksia, jotka johtuvat ohjelmistoista ja ohjelmistooikeuksista. Sitten rakennukset ja rakennusten huolto. Tässä ehdotetaan kolmea asiaa, että varaus, kuten ehdotettiin alkuperäisesti, eh, olisi 20 miljoonaa ja se käyttäisiin kolmeen eh, asiaan. Luxemburgin Konrad Adenauer-rakennuksen töiden aloittaminen olisi hyvä, jos määrärahat olisivat käytössä niin, että ei syntyisi suuria vajeita, vaan että mahdollisuuksien mukaan sitten kun meillä on budjettimäärärahat, kustannukset voidaan heti eh, maksaa niin, etteivät ne lykkäänny tulevaisuuteen. Ja e, toiseksi, että meillä on mahdollisuus ostoihin. Tätähän budjettivaliokunta on aina tukenut erityisesti ulkoisten toimistojen suhteen. Tätä ei voida valmistella etukäteen, mutta tiedämme kokemuksesta, että säännöllisesti joskus syntyy mahdollisuus ostoihin ja sitten on hyvä käyttää nämä mahdollisuudet hyväksi. Ja kolmanneksi on aivan selvää, että meidän on paljon enemmän panostettava rakennusten huoltoon. Ja jos olisimme vielä tarvinneet viimeisen varoituksen, niin täysistuntosalin katon romahtaminen Strasbourgissa oli tuollainen viimeinen varoitus. Meillä on aivan uutta rakennuskantaa, mutta meillä on myös hyvin vanhem, olisi paljon vanhempaa rakennuskantaa, jota on huollettava säännöllisesti. Jos tätä ei tehdä, niin sitten näiden rakennusten arvo myös romahtaa. Ja tällä on vaikutusta, siksi aiomme remontoinnin saralla tehdä suunnitelman rakennusten huollosta. Sitten on tärkeää ottaa varauksesta tiettyjä määrärahoja Strasburgia varten ja myös ulkoisten toimistojen remontointia varten. Ensimmäisessä kokouksessa, jonne minut kutsuttiin, minä kerroin pääsihteeristön uudelleenjärjestelysuunnitelmista. Puhemiestö on tehnyt hyvin pitkälle meneviä ehdotuksia tähän liittyen, joka koskee useita pääosastoja ja vaikka tämä ei johdakaan budjettivaikutuksiin, niin mielestäni oli tärkeää tässä raportissa huolellisesti kertoa, millaisista päätö- millaisia päätöksiä on tehty ja että on tehty siirtoja pää siirty, säätäjä pääosastojen välillä ja, ja sisällä. Kuten jo teille sanoin, niin suurimmaksi osaksi tämä onnistui henkilöstösiirtojen kautta esimerkiksi enemmän mahdollisuuksia poliittisiin toimiin. Päätimme, että 48 juristilingvistia siirretään valiokuntien sihteeristöihin, jotta he voivat tehdä työtä läheisemmin yhteistyössä jäsenten kanssa. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä toimenpide ja sain myös teiltä hyvin paljon tukea kun esittelin tämän ensimmäistä kertaa täällä budjettivaliokunnassa. Lisäksi meillä on kolme eh, henkilöstöpyyntöä, kolme henkilöä turvallisuuden saralla. Eh, Johtajaa ei eh, vaadita, hän tulee muualta ja lisäksi henkilöstölisäyksen infrastruktuuri- ja logistiikan alalla, joka on todellakin tarpeen. Meillä on valtaisa hanke Luxemburgissa myöskin remontoinnin saralla. Kolmas kysymys liittyy sopeutumisiin liittyen Euroopan vaaleihin. Tässä muutamia lukuja. 13. elokuuta mennessä 33 jäsentä päätti pitää kiinni kansallisesta järjestelmästä E, eikä hyväksyä eurooppalaista eurooppalaista e, parlamentin jäsenten ohjesääntöä. Eli 33 jäsentä, yli 90 prosenttia jäsenistä hyväksyi tämän paketin, joka perustuu itse ohjesääntöön ja sitten täytäntöönpanosääntöihin, josta puhemiehistö päätti. Yli 90 prosenttia jäsenistä siis valitsi tämän. Joten nyt tiedämme, mitä parlamentin itse pitää maksaa ja kuinka paljon määrärahoja tulee kansalliselta tasolta ja luvut sitten tässä korjataan. Valitettavasti jäseniä vaihtui myös hyvin paljon enemmän kuin ajattelimme. Ajattelimme, että 382 jäsentä vaihtuisi, mutta loppujen lopuksi 412 entisen parlamentin jäsentä ei ole edustettuna täällä. Ja tällä on vaikutuksia siirtymärahoihin ja muihin, joten tässäkin tarvitaan teknistä muutosta. Ja sitten sopimus Euroopan komission kanssa sairasvakuutuksesta, sekin on otettava huomioon. Tässä kuitenkin syntyy alhaisemmat kustannukset, 1,8 miljoonan euron alhaisemmat kustannukset verrattuna arvioihin, joten tässä kohdassa minun ei tarvitse vaatia lisä, tai pyytää lisää määrärahoja, vaan siis määrärahoja tarvitaan vähemmän. Avustajien kohdalla kulut ovat suuremmat kuin ajateltiin, koska meillä on paljon enemmän sopimuksia kuin olimme arvioineet. Arvio oli, että noin mm, tavallisesti, ja tämä on ollut kokemus, että vuoteen loppuun mennessä tehdään noin 750 sopimusta, mutta tähän mennessä meillä on jo yli tuhat sopimusta avustajille. Uuden avustajan ohjesäännön mukaisesti. Tämäkin on osoitus siitä, että useat jäsenet ja avustajat ovat pitäneet tätä mielenkiintoisena vaihtoehtona. Täällä on ollut se sivuvaikutus, että meidän on täytynyt järjestää enemmän lääkärin tarkastuksia ja siksi meille syntyy enemmän kustannuksia, mutta pääviesti on se, että avustajien ohjesääntöä sovelletaan jo nyt hyvin paljon. Yli tuhat sopimusta on siis jo tehty ja mahdollisesti niitä tulee vielä lisää. Turvallisuuden saralle vuonna 2010 meidän täytyy myös muuttaa tilannetta vuoteen 2009 mennessä. Meillä oli kilpailu Brysselissä, joka on nostanut kustannuksia ja lisäksi meillä nämä rakennukset, joita käytämme ja Erityisesti oikeuskuluissa on syntynyt lisäkuluja, joka johtuu riidoista äh, rakennusten käytön suhteen Strasbourgissa. Ja neljäs suuri paketti ovat uudet painopistealueet. Ja tässä minun täytyy nyt puhua hyvin varovaisesti, koska tämä on se ö, osa-alue, jossa uusi puhemiehistö haluaisi luoda omia painopistealueitaan, ellei se halua tehdä sitä vuoden 2011 budjetista. Ensinnäkin tässä halutaan hiukan lisätä eurooppalaisten puolueiden ja säätiöiden saamaa rahoitusta Eurooppa-vaalien jälkeen. On selvää, että tarvitsemme enemmän eurooppalaisia toimijoita ja instituutioita mielipiteiden luojina. Lisäksi ehdotan puhemiehistölle, että me ja uskon, että tämä on erittäin tärkeä toimenpide ja siksi todellakin haluaisin tässä sitä hiukan mainostaa, että joitakin, joitakin että sisäisiä kilpailuja ja nostaa joitakin palkkaluokkia, eli AD5 AD7 ja samoin ASTn alalla. Parlamentti oli alussa hyvin varovainen rekrytointipolitiikassaan, erityisesti kun uudet jäsenvaltiot liittyvät. Parlamentti sanoi, että me haluamme ensin tutustua uusiin jäseniin. Heidän tulisi osoittaa kykeneväisyytensä ennen kuin he saavat johtoasemia, mutta nyt me tunnemme nämä työntekijät Eh, he ovat osoittaneet kyvykkyytensä ja siksi meidän pitäisi mahdollistaa se, että eh, uusien jäsenvaltioiden uudet työntekijät eh, voivat ottaa johtovastuuta esimerkiksi osaston johtajina. Parlamentti oli paljon varovaisempi kuin neuvosto ja komissio. Siihen oli perustelunsa, mutta nyt on aika tehdä askel eteenpäin ja antaa sitoutuneille työntekijöille mahdollisuus edetä urallaan ja saada enemmän vastuuta. Ja siksi halusimme järjestää sisäisen kilpailun. Jos työntekijä voittaa AD9-kilpailun, niin hänet voidaan nimittää myös osaston johtajaksi ja sitten on mielestäni nyt näiden vuosien jälkeen tärkeää, että meillä on lisää johtoasemassa olevia henkilöitä uusista jäsenvaltioista. No sitten täällä on uusia prioriteetteja seitsemän miljoonaa. Jos kysytte minulta, mitä nämä uudet prioriteetit ovat, niin voin sanoa vain, että nämä ovat uuden puhemiehistön prioriteetteja ja puhemiehistö saa päättää niistä. Mutta 2009-2010 on, ovat uuden puhemiehistön ensimmäinen vuosi ja jos haluatte antaa puhemiehistölle hiukan mahdollisuuksia tehdä uusia aloitteita, niin sen täytyy saada myös budjetissa mahdollisuuksia siihen. Puhemiehistö todennäköisesti 5. ja 6. lokakuuta kokoontuu suljetuin ovin näitä ajatuksia kehittelemään. Olisi hyvä, jos budjetissa olisi hiukan joustavuutta. Sitten henkilöstöpaketista, uusista paikoista, Paitsi se, mikä liittyy rakennusten hallinnointiin, oli myös henkilöstöpyyntö, josta keskustelin intensiivisesti herra Mankan kanssa. Silloin oli toiveena, että tätä ei tehtäisi kahdessa vaiheessa, vaan nyt ensimmäisessä käsittelyssä, kun kaikki pyynnöt ovat tiedossa. Hän vielä pyysi, että kriittisesti tarkastelisimme, ovatko kaikki paikat tarpeen, ja ehdotusta on nyt sitten vähennetty 30 paikasta 22 ja toivon, että voin saada budjettivaliokunnan tuen näille 22 viralle vuoden 2010 budjetissa. Toivottavasti tästä oli hyötyä, eli siis neljä kategoriaa. Ensimmäinen puhemiehistön päätösten toteuttaminen, toiseksi Eurooppa-vaalien aiheuttamat muutokset, kolmanneksi uudet painopistealueet puhemiehistölle ja neljänneksi henkilöstöpaketti ja budjetti olisi, valiokunta olisi pyytänyt, että siitä keskusteltaisiin nyt. Puhemiehistö piti tätä myönteisenä. Toivottavasti he voivat 7. päivä päättää ja sitten ryhtyä vahvistettuun vuoropuheluun budjettivaliokunnan kanssa. Kiitoksia. Merci, monsieur secrétaire général, de cette... Kiitos pääsihteeri tästä erittäin kattavasta ja selkeästä esityksestä. Teillä on asiakirjoissanne erittäin hyvin laadittu kirjelmä, jonka perusteella puhemiehistö keskusti jonka perusteella, josta puhemiehistö keskusteli eilen. Varmasti ymmärsitte hyvin, että Puhemiesto ei ole vielä ottanut virallista lopullista kantaa, mitä varapuhemies Petela ja pääsihteeri ovat täällä meille esittäneet. Ne ovat nyt alustavia budjettiesityksiä puhemiehistöltä. Uusille jäsenille voin kertoa, että vaikka olen, meidän edeltäjämme ovat olleet äärimmäisen taitavia, he ovat olleet taitavia, koska on otettu käyttöön rahoitusjärjestelmä, jossa puhutaan kulukorvauksista parlamentissa. Sen myötä vanhat entiset jäsenet ovat voineet kampanjoida sillä tavalla, sanoa, että äänestäkää pikemminkin minua kuin jotain nuorta, koska jos te äänestätte minua, niin silloin me emme tule nostamaan veroja. Mutta jos te valitsette uuden nuoren jäsenen tänne parlamenttiin, niin se tulee vaikuttamaan suoraan parlamentin budjettiin, koska se tulee nostamaan budjettikuluja, jolloin välttämättä verot myös nousevat. Tällä tavalla minut valittiin tänne. Mutta minä haluan kertoa teille, että kansallisissa poliitikoissa poistuville jäsenille tämä on aika piru, pirummoisen paha järjestelmä, paholaismaisen paha järjestelmä. No, mm, italialaiset pystyvät ehkä kuvittelemaan samankaltaisen vaalijärjestelmän tai vaalitaktikoinnin. Mutta meidän esittelijämme haluaa käyttää puheenvuoron. Helga on pyytänyt puheenvuoroa ja sen jälkeen herra Fernandes ja herra Portas. Ensin esittelijä. Herra Manka. Ďakujem za slovo, pán predseda, aj Kiitoksia, herra puheenjohtaja, ja kiitos myös parlamentin pääsihteerille esitysten alustamisesta. Ensinnäkin haluaisin ottaa esille menettelytavan. On kyse vaalivuodesta ja jouduimme tekemään työtä kiireessä. Parlamentin esityksen 2010 varten hyväksyi tämän vuoden toukokuussa täysistunnossa. Jos me jotain vielä haluamme muuttaa, meidän täytyy varmistaa, että 9. syyskuuta mennessä teemme tarkistukset. Se onnistuu siten, että tehdään tarkistuskirjelmä, kun ja se täytyy ensin hyväksyttää puhemiehistöstä ja sitten se tulee tänne meidän valiokuntaamme keskusteluja varten. Eilen tuli luonnos pääsihteeriltä. En nyt halua kommentoida tässä vaiheessa sisältöä, koska en ole kovin pitkään ehtinyt sitä vielä tarkastella. Mutta osin myös siitä syystä, että kukaan ei täällä vielä tarkkaan tiedä, mikä on puhemiestön lopullinen kanta. Aivan varmasti me vielä palaamme tähän asiakirjaan ensi viikkoisen puhemiestön kokouksen jälkeen. No nyt tässä vaiheessa on tärkeää, kollegat, että 9. päivä syyskuuta on määrä aika tarkistusten jättämiselle. Pitäkää se mielessä, jos me haluamme noudattaa menettelyä, niin puhemiehistön pitäisi tavata 7. tai 8. syyskuuta. Haus, hyvä kuulla teiltä, että tällainen todellakin 7. päivä järjestetään. Hyvä. Herra puheenjohtaja, minä haluaisin palauttaa mieliin, että viides päivä toukokuuta Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyvät selkeästi mielipiteen, jonka mukaan tarkistuskirjoittimien pitäisi käsitellä odottamattomia muutoksia. Se oli parlamentin näkemys. Totta kai tilanne on nyt hiukkasen toisenlainen. Toukokuussa herra Böge varoitti, kun hän johti meidän valiokuntaamme, siitä, että sen muodollisempaa yhteistyötä harjoitettaisiin budjettivaliokunnan ja puhemiehistön välillä, ettei tulisi varsinaista vuoropuhelua, mutta nähän totesin, että tämä oli vaalien takia erityinen vuosi. Tästä syystä aikataulukin on hiukkasen hankala. Ja odotan ilolla, että päästään tulevina vuosina normaaliin työrytmiin. Eilen puhuin kahden toimielimen edustajien kanssa ja puhuin heidän budjetistaan minä olen vastuussa kahdeksan äh, elimen äh, budjetista puhuin tilintuomioistuimisen kanssa, he toisivat ymmärtävänsä, että kriisiaikoina täytyy olla vaatimattomampi ja täytyy myös ydintoimintoja rahoittaa ennen kaikkea. Tässä haluaisinkin todeta, että Euroopan parlamentin ydintoimintahan on lainsäädäntötyö. Lopuksi vielä Aivan viimeisenä kohtana totesin, että esittelijälle on helppo käydä neuvotteluja muiden toimielinten edustajien kanssa, mutta vain jos hän voi käyttää omaa toimielintään esimerkkinä, jos se toimii sitten, kun odotetaan muidenkin käyttäytyvän. Kiitos. Tämä oli slovakialaista viisautta, josta voisi tulla eurooppalaista viisautta. Meillä on kolme muuta puheenvuoropyyntöä. Helga, ole hyvä. Merci. Ähm, ich möchte mich erst... Kiitoksia. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää herra Velleä tästä hyvin yksityiskohtaisesta puheenvuorosta ja haluaisin korostaa sitä, että pidän sitä erittäin myönteisenä, että äh, saimme nämä tiedot tässä vaiheessa. Minulla on kaksi kysymystä. Tämä on ehkä kovin saksalaisen kontekstiin liittyvää, mutta Saksalle se on kuitenkin varsin tärkeää. Meillä viime viikolla oli tämä tapaus myöskin lehdistössä liittyen Jo Lainenin päätöksestä tai siitä päättämättömyydestä, kuinka monet jäsenet ottivat käyttöön uuden ohjesäännön. Ja minä viime viikolla yllättyin, että toimittaja väitti, että että e, parlamentti ei anna tietoa siitä, kuinka monet jäsenet pitävät kiinni vanhasta ohjesäännöstä ja kuinka monet siirtyvät uuteen ohjesääntöön. Tämä hiukan yllätti minua, ehkä tämä oli väärä tieto, mutta olisi mielenkiintoista tietää, onko näin ollut. Ja toiseksi sitten sanotaan, että uudessa e, jäsenten ohjesäännössä on aukko, mitä tulee eläkkeeseen vaateisiin ministeriajoilta eh, ja niin poispäin. Ja haluaisin kysyä teiltä, herra Velle, eh, oletteko tietoisia tästä, aiotteko työstää tätä, poistaa tämän aukon, tai kuka on tästä vastuussa? Kiitos Helga. Herra Fernandes. Um, um eh, Hyvää iltapäivää. Haluan tuoda teille henkilökohtaisen näkemyksen tästä, joka toivottavasti voi vähän synnyttää lisää, antaa lisää arvoa tälle keskustelulle. Meillä pitäisi olla kiinteät perustet mm, kuluille. Meillä pitäisi olla siis perust, lujat, lujat perustelut, kun puhumme kulusta inflaatiosta, ja myös meidän täytyy myös ottaa huomioon kulutus indeksi huolimatta näistä kiinteistä perustasta huolimatta palkoista, juoksevista menoista, inflaatiosta meillä pitäisi olla myös hyviä toimintasuunnitelmia, jotka ovat keskipitkälle ja pitkälle aikavälille. Meillä pitäisi olla näille kaikille asianmukaiset kulut ja, ja meidän pitäisi tehdä joka puoli vuosittain välin tämmöiset välikauden arvio tästä toiminnasta, oliko se hyödyllistä, tuottavaa vai ei. Minä tämän avulla me voitaisi, voisimme paremmin lähestyä Euroopan kansalaisia. Parlamentti tulisi lähemmäs eurooppalaisia. Ja sen jälkeen voisimme, mehän voimme todeta, että vaalien alhainen osanotto, valhainen osanotto vaaleihin kyllä heijastuu myös siihen, mitä me haluamme tavoittaa. Se heijastuu meidän tavoitteisimme. Täällä on puhuttu luvuista, budjettiluvuista. On aina helppoa olla pedagoginen tai vedota tällaisiin lukuihin populistisessa mielessä. Jos joku edustaja ehdottaa, että kaikki edustajat tulisivat pyörällä europarlamenttiin, niin kyllähän sekin vaikuttaisi varmasti palkkoihin tai polttoainepolitiikkaan. tämä olisi kyllä hyvin populistinen keino päästä lehdistö- ja television tiedotusvälineihin, mutta ei se ratkaisisi mitään talouden tilannetta kenellekään pitkällä aikavälillä. Eivät nämä ole mitään vakavasti otettavia ehdotuksia. Mehän täällä haluamme hyvän, toimivan, tasapainotetun budjetin, ja haluamme myös arvokkaan budjetin itsellemme. Merci, cher collègue. Dernier... Kiitos kollega. Herra Portas. Eh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen tässä hyvin tarkalla korvalla kuunnellut kaikkia niitä tietoja, joita täällä meille tarjottiin. Kuitenkin, kun ajatellaan kaikkien päätösten summaa, niin sillä on myös poliittiset seurauksensa. Siis siihen, että me joudumme ylipäätään lisäämään niitä varoja, joita on osoitettu Euroopan parlamentille. Tämä olisi sitten alustava esitys. Eli hyväksyttäisiin talousarvioesitys, joka olisi jo korkeampi muun muassa kasvun osalta verrattuna siihen, mitä Euroopan komissio on esittänyt. Ja totta kai luvuthan menisivät tähtiin, ei ole epäilystäkään siitä, kun ajatellaan, mitä lähtetään käytetty siinä, kun on määriteltyä tarpeita investoinnit. Kaikki tämä on varmasti hyvin perusteltua. Tätä en aseta kyseenalaiseksi. Tarpeesta investoida olemme samaa mieltä varmasti. No sitten siitä, että investoinnit pitäisi kaikki ensi vuonna toteuttaa ja väistämättä siltä osin minulla kyllä on epäilyjä. Ennen kaikkea epäilyni koskevat erästä toista seikkaa. Minä epäilen nimittäin, että kun on tätä työtä tehty, niin on todellakin tehty aivan vakavassa hengessä ja mietitty, missä voitaisiin säätiö saada aikaan ilman, että työn laatua mitenkään laskettaisiin. Miksi tällainen epäilys on syntynyt? Sitten pari esimerkkiä vain siitä. Ja sitten varmasti voidaan ottaa kysymyksiä esille tai epäilyä. Yhdelläkään alueella pystytään ymmärtämään meidän maissamme, miten ihmeessä parlamentti, jossa jäsenten määrää on vähennetty, ja samaan aikaan kuitenkin on myös muutettu tilin tarkastusta ja kirjanpitoa parannettu muun muassa matkojen osalta. On siirrytty lipukorvaamiseen, kilometrikorvauksen määrästä. Kukaan eurooppalainen ei voi ymmärtää, että kun ajatellaan tätä palautusta, joka matkoissa annetaan, parlamentin jäsenen ne ovatkin nämä summat korkeampia kuin 2009. Ei sitä voi millään tajua, eikä ole mitään keinoa selittää sitä valitsijoille. On aivan ymmärrettävää, että tämä uusi korosjärjestelmä on kalliimpi, kun ajatellaan kassojamme, kuin verrattuna siihen järjestelmään, jossa kilometrikorvauksen myönnettiin. Ehkä en minä tätä ymmärrä, en nyt ole taloustieteilijä, mutta vaikka olisinkin, ne varmasti ymmärtäisi sitä sittenkään. Totta kai tässä syntyy kysymysmerkkiä monissa muissakin asioissa. Miksi kulut korvataisiin, jos on vähemmän kuin 30 jäsentä korvauksina liittyen avustajiin, matkoihin ja niin edelleen. En onnistu ymmärtämään tätä kun meillä on uutta lainsäädäntöä muun muassa verkkovierailussa, joka on erittäin suotuisa kuluttajilla, niin sitten käytetäänkin viestintää vielä enemmän varoja. Tai toimistotarvikkeet, paperit. Niin miten voi olla, että kaikki käy kalliimmaksi, vaikka edustajia on vähemmän? Me me emme kuitenkaan tehokkuuden nimissäkään ole pystyneet yksilöimään sitä, miten voitaisiin saada jokapäiväisessä työssä leikkauksia aikaan. Minä toistaisin vielä, että meidän tehtävämme ei ole populistisia puheita pitää, vaan meidän tehtävämme on saada aikaan säästöjä, kuten olemme aikaisemmin vaatineet neuvostoltakin, kun totesimme, että raha voitaisiin säästää ja sitä sitten voitaisiin käyttää paremmin muihin kohteisiin. Merci, cher Kiitos, hyvä kollega. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Haluaako herra pääsihteeri vastata täsmällisiin kysymyksiin, joita erityisesti Rova Trypel esitti ja muutkin kollegat? Olkaa hyvä. Äh. Sydämelliset kiitokset jos sitä toivotaan, niin mielelläni lyhyesti vastaan näihin kysymyksiin. Ensinnäkin edustaja Tryppelin kysymys. Ei ole mikään salaisuus se, että 33 jäsentä pitävät kiinni vanhoista ohjesäännöistä. Me emme julkaise mitään nimilistoja, se on ihan normaalia. Luku on aivan selvä, se ei ole mikään salaisuus. Ja se on myös hyvä osoitus siitä, että uusi jäsenten ohjesääntö otetaan hyvin vastaan. Se ei ole mikään salaisuus, mutta nimiä tai nimilistoja emme anna tiedotusvälineille. Siinä kulkee raja, mutta luku ei ole mikään ongelma. Sitten tähän aukkoon ohjesäännössä. Jokaisessa kansallisessa järjestelmässä on eri tavoin säännelty miten tämä lasketaan. Siis tämä pitää ensin säännellä kansallisessa järjestelmässä. Me voi eurooppalaisessa järjestelmässä säännellä sitä, se on kansallisessa järjestelmässä säännelty. Ja jos aukkoja on, niin se on kansallisessa lainsäädännössä eikä eurooppalaisessa jäsenten ohjesäännössä, koska siihen eivät liity nämä eläkeoikeuksien siirrettävyydet. Tämä on kysymys, joka kansallisen lainsäätäjän on ratkaistava. Sitten kaksi kommenttia herra Portakselle. Ensinnäkin parlamenttihan on aina sanonut, että se haluaa, tai se suunnittelee kustannuksia, jotka eivät saa ylittää otsakkeesta 20 prosenttia, ja näin tämäkään ehdotus ei tee. Ja te kysytte, että mistä nämä säästetään. Viime kokouksessa minulta pyydettiin, että tekisin enemmän parlamentaarisen työn vahvistamiseksi ja valiokuntien työn vahvistamiseksi. Minä en vaadi lisää henkilökohtaa parlamentaarisiin valiokuntiin, vaan me olemme löytäneet 82 virkaa siirtäneet ne aloilta, joissa niitä ei enää tarvittu, aloille, joista nämä virat ovat suuremmaksi hyödyksi jäsenille. Me emme ole siis vaatineet uutta henkilöstöä, vaan siirroin olemme saaneet tämän aikaiseksi ja siksipä minulla ei nyt rakennemuutoksen kannalta suhteen ole enempää henkilöstöpyyntöjä paitsi rakennusalalla. Ja matkustuskustannukset syntyvät siitä, että jäsenten ohjesääntö mahdollistaa sen, että matkustus omassa maassa on osittain katettu matkustaminen omassa maassa ei aikaisemmin ollut täysin katettu, oli tiettyjä mahdollisuuksia kansallisen lainsäädännön puitteissa, mutta nyt meidän sääntömme mahdollistavat sen, että matkustus kotimaassa voidaan osittain maksaa 20 päivään asti. E, ja tämä nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että matkustetaan enemmän, vaan tietty menokategoria e, tällaiset matkat, joista ennen ei maksettu korvauksia, niin niistä nyt maksetaan korvauksia. Kiitoksia. Kiitos ja vielä annan täällä puheenvuoron herra Alvarolle. Olkaa hyvä. Sydämelliset kiitokset. Yksi kysymys herra Velle, joka nousi täällä korokkeella vielä esiin. En tiedä, onko tämä muissa jäsenvaltioissa myös näin, mutta kun on kyse jäsenten korvauksista, niin meitähän verotetaan yhteisöverolla. Tiedättekö, ovatko jäsenvaltiot jo kansallisia verotuslakejaan muuttaneet, koska minulla on se kokemus, että vieläkin on ennakkomaksua otettu Saksan verolainsäädännön mukaisesti. Tiedättekö, olemmeko poikkeustapaus Saksassa vai onko tämä muissa jäsenvaltioissa samalla tavoin? Ennen kuin eh, herra pääsihteeri vastaa, voin sanoa, että Ranskassa on ihan sama tilanne. Mm, Ranskan eh, valtiovarainministeri sanoi meille, että meidän pitää jatkossakin maksaa veroja Ranskaan – Ranskan veroasteikon mukaan, mutta luonnollisesti se vero, joka on Brysselissä jo otettu yhteisöveromuodossa, voidaan vähentää siitä verosta, jota me joudumme maksamaan Ranskaan. En ole ihan varma, josko tämä noudattaa EU-lainsäädäntöä. Kyllähän tästä voidaan tehdä oikeusjuttu, jos joku niin haluaa, mutta teidän täytyy nyt tässä huomata poliittinen mehevä tilaisuus saada eurooppalainen edustaja liikkeelle, miten hän voisi maksaa mahdollisimman vähän veroja kotimaassaan. Mutta juridisessa mielessä herra pääsihteerisi voi varmasti vastaa ja saattaa tämän iltapäivän päätöksen. No, kysymys, jos sen oikein ymmärsin, liittyy Saksan verotuslain vertaamiseen muihin jäsenvaltioihin, koska meillä on 26 muuta jäsenvaltiota, niin toivon, että ymmärrätte, jos vastaan tähän kirjallisesti kokouksen jälkeen ja voin kysyä vielä sellaisten työntekijöiden mielipidettä, jotka tässä asiassa tietävät paremmin. Varmasti Saksan liittopäivävaalien jälkeen. Hyvät ystävät, kiitos paljon, kiitos varapuhemies, kiitos pääsihteeri, kiitos esittelijöille. Hyvät kollegat, no niin, nyt istunto on päättynyt. Me jatkamme huomenna aamulla kello yhdeksän. Kiitos. Mutta minä haluan, että koordinaattorit jäävät tänne saliin.